Bene. Allora possiamo incominciare la seduta di questa... No niin, aloitetaanpa sitten aamupäivän kokous. Niin kuin aina vähän myöhässä nyt ollaan taas, mutta ehkä saadaan vähän enemmän väkeä paikalle. No niin, sitten välittömästi ensimmäiseen kohtaan voimme mennä esityslistalle, eli esityslistan luonnoksen hyväksyminen. Se on teillä asiakirjoissanne. Jos esityslistalle mitään huomautettavaa, voimme sen hyväksyä ilman muutoksia. Ja kuten viime kerrallakin nyt totesimme, niin kuitenkin vielä muistuttaisin, että 21. helmikuuta pidettävä kokous on peruttu. Tästä syystä äänestykset toimitetaan tänään kello 16. Koordinaattoreiden kokous puolestaan alkaa 17.30. Meillä on tänään kaksi mietintöä, Chichesterin ja Kälin mietintö siis äänestyksissä. Ja sitten pöytäkirjat marraskuulta 28.9. ja 17.18. joulukuuta ovat myös teidän kansiossanne. Toisin sanoen, jos ei näihinkään tule mitään huomautettavaa, voidaan pitää ne hyväksyttyinä. Ja sitten menemme ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmaan. Tästä puheenvuoron saa kollega Remek, joka voi alustaa viisi minuuttia tätä esittelyä varten. Kaiken kaikkiaan meillä on 20 minuuttia tätä varten. Olkaa hyvä. Lega Remek. Děkuji, paní předsedkyně. E, pokusím se Eh, se vei do toho limitu. Eh, Kiitoksia. Minä yritän nyt pysyä puheajan puitteissa. Me tapaamme nyt hetkellä, jona talousarviokeskustelu on melko kiivasta, mutta minä pyrin hyvin lyhyesti käymään asioita nyt läpi. Haluaisin korostaa sitä, että ihmiskunta on aina tarvinnut energiaa, Ja historiallisesti tähän mennessä energiankulutus on aina noussut, eikä ole mitään merkkejä siitä, että tämä kehityskulku muuttuisi tulevaisuudessa. Energia on avain nykyisyyteen, mutta se on myöskin vaatimus kestävään tulevaisuuteen, se, että meillä on tarpeeksi energiaa. Kovinkaan paljon vaihtoehtoisia energianlähteitä ei ole olemassa, ja tämän vuoksi minä uskon, että ydinfuusio on yhä mielenkiintoinen energianlähteen mahdollinen laji. Kuten minä olen aikaisemmassa mietinnössä korostanut ja kuten aikaisemmissa kannoissa on ilmaistu, me tuemme ydinfuusio-ohjelmaa yleisesti ottaen ja myöskin lisätutkimusohjelmaa ITERiä. Tämän vuoksi minä ehdotan, että rahoittaisimme ITERiä osana monivuotoista rahoituskehystä. Tähän on ainakin kaksi syytä tähän mielipiteeseen. Tämä tarkoittaisi ensinnäkin sitä, että Euroopan parlamentti menettäisi kontrollia tähän ohjelmaan ja mahdollisuutta vaikuttaa sen kehitykseen. Ja toisekseen tämä tekisi meille mahdolliseksi pysyä uskottavina kansainvälisenä kumppaneina ja olisimme uskottavia muiden toimijoiden silmissä. Paljon kiitoksia ja odotan näkökulmianne innolla. Hyvä, kiitos kollega Remek. Kollega Gardini, haluatteko te puhua nyt? Oletteko valmis? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja puheenjohtaja ja olen pahoillani, etten tässä nyt tätä alustusta kuullut. No, joka tapauksessa haluaisin tässäkin yhdessä kiittää tästä minulle annetusta mahdollisuudesta korvata kollega Albertini varjoesittelijänä tässä tärkeässä mietinnössä. Kiitos myös esittelijälle hänen tekemästään työstä. Olen sitä mieltä, että tämä teksti on nyt hyvä lähtökohta. Ja uskon, että sen pohjalta voimme tehdä hyvin töitä. ITER on kuitenkin hyvä esimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä, joka on jo ajan myötä vakiintunut. Se on erinomaisuutta korostava tutkimusohjelma, liittyy myös tekniikkaan tietysti, mutta toki koulutukseen ja teollisuuteen. Siksi olen vakuuttunut, että Euroopan täytyy olla keskeisessä osassa, joka sillä tähänkin asti ollut ITERissä omalla alueellaan. Ja meidän täytyy ehdottomasti taata, että tämä jatkossakin menestyy. ITER on sellainen ohjelma, joka ei tarjoa pelkästään pohjaa tutkijoille, vaan myös juuri valmistuneille, jotka haluaisivat hyödyntää tämän tyyppistä tekniikkaa, koska tässä me voimme osoittaa myös johtajuutta. Jos ajatellaan viimeistä Euroopan neuvoston kokoustakin, niin ITER kyllä oli mukana hallitusten valtuuden päämiesten saavuttamassa sopimuksessa rahoituskehykseksi. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot edelleen haluavat investoida ohjelmaan. Sopimuksessa on yli 270 miljoonaa euroa mukana ja se on tärkeää energia-alalla Euroopassa. En usko, että nyt kannata mennä yksityiskohtiin sen enempää, mutta ottaisin kuitenkin esille muutaman seikan. Eli mitä minä nyt olen ajatellut tämän osalta. Ja sitten toki voidaan kuunnella muitakin kollegoja. Esimerkiksi jos ajatellaan kolme artiklaa, olen samaa mieltä esittelijän tarkistuksen kanssa. Ehkä olisi hyvä edelleen vahvistaa tiettyjä asioita, esimerkiksi että siellä olisi myös kulut huomioitu ennakoidusti. Siksi olen iloinen, että talousarvio ennusteita myös kunnioitettaisiin, varsinkin näinä aikoina, kun meillä on tiukat talousarviot ja on tärkeää, että kaikissa kuluennusteissakin ponnistellaan, että pitäydytään ennakoituun talousarvioon. Olen myös sitä mieltä, että voitaisiin tavoitteet saavuttaa määräajassa. Tarvitaan muitakin välineitä, tässä ajattelen esimerkiksi FAST-välinettä, jota ollaan nyt myös valmistelemassa, jotta voitaisiin Iteriä hyödyntää paremmin. Voitaisiin käyttää kaikkia hyödyllisiä tekniikoita myös demossa, demoreaktorin osalta. On tärkeää, että parlamentti eli meidän valiokuntamme seuraa tilannetta tämän työn osalta. Ja jääkö tähän, koska olen yrittänyt aikanikin. Kiitoksia. Kiitoksia, Gardini. Correira de Campos. Kaksi minuuttia. Grazie, signora Presidente. Eh, não há dúvida que o ITER eh, constitui uma oportunidade para a indústria, a engenharia. Kiitos. Siis... energéticas na Europa. Uma oportunidade. Kiitoksia. ITER on ähm, hieno mahdollisuus energiantuotannossa Euroopassa ja tämä on myöskin mahdollisuus kerryttää tieteellistä tietoa ja poliittista pääomaa, meidän täytyy jatkaa ITERin tukemista. Toisekseen, pitäisikö ITERia sitten rahoittaa monivuotuisesta rahoituskehyksestä? Tähän meidän vastauksemme on kyllä. Me tuemme sitä, että ITERin rahoitus tapahtuisi MFFn puitteissa. Sitten taloudellisten kontrollien lisäksi niiden hallinto ja varojen käyttökontrollien lisäksi, joita vielä jo on olemassa, meidän tulisi tukea lisätoimia, sillä jos uusia talouden ongelmia koituu, sen tyyppiset projektit kuin 2020 saattaisivat riska, ris, saattaisivat olla uhattuina ja meidän tulisi tässä korostaa Euroopan unionin talousarviota. Tämän rahoituksen tulisi tulla otsakkeen 1a ulkopuolelta talousarvio kohtien ulkopuolelta. Meidän täytyy varmistaa rahoitus muille toimille ja tehtäville kuin yksi aan alaisille. Kiitoksia. Kiitoksia, de Campos Tosinowski. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já také plně... Kiitos. Minäkin tuen kyllä tätä esittelijän mielipidettä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja meidän pitää tällä, tässä argumentoida kyllä tehokkaasti. Olen lisäksi samaa mieltä niiden kanssa, jotka minua ennen puhuivat ja sanoivat, että ITER on yksi niistä tutkimusohjelmista, joka sopii ihanteellisesti EUn olosuhteisiin. Tätä ohjelmaa ei voi yksi jäsenvaltio yksin rahoittaa. Se on hyvin haastava ohjelma sekä tieteellisesti että taloudellisesti, ja siksi sen pitäisi olla EUn lippulaivaohjelma. Olen myös sitä mieltä, että on tärkeää pitää tämä ohjelma monivuotisten rahoituskehysten alaisuudessa. Me haluamme siis suunnitella tämän ohjelman pitkällä aikavälillä, jotta sen tulevaisuus on vakaa, siis tieteellisesti sekä myös rahoituksellisesti. Tämän ohjelma kyllä ansaitsee, joten minä siis tuen täysin esittelijää ja odotan kyllä innolla sitä, että ohjelma ankkuroidaan vakaasti muiden ohjelmien tapaan talousarvion, kuten Galileon ja muiden ohjelmien mukaan. Kiitoksia, kun Tosilowski. Metsaros, kaksi minuuttia. <clears throat> Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és megtámogatni. Kiitoksia. Voin vain tukea sitä, mitä täällä jo todettiin, varsinkin mitä Rova Gardini totesi ja, ja Tosinowski. Kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä. Olen jotakin samaa mieltä tämän sisällön kanssa. Itse on tärkeä ohjelma, kuten sitä täydentävätkin ohjelmat. Kyse on siitä, että me hyödynnämme näitä tärkeitä energialähteitä, joita ei voida sivuuttaa. Totta kai tässä on muillakin aloilla mahdollisuuksia uusenergian osalta. Eli raha, jonka me panemme tähän, on erittäin tärkeää. Kyse on siitä myös, että huomioimme kaikki mahdolliset kommentit, jotka liittyvät tutkimusohjelmiin, myös Horisontti 2020 ohjelmaan. Täytyy miettiä, minkälaisia vaikutuksia tällä on. Selvitykset osoittavat, että ITER on tuonut myönteistä paljon. Vaikka siihen liittyy omat vaaransakin, niin pitkällä aika välillä kuitenkin fuusio, energia vahvistaa asemaansa ja myös näin ollen se vahvistaa meidän kilpailukykyämme. Iteriä voitaisiin rahoittaa tietenkin myös rahoituskehyksen ulkopuolelta. Kuitenkin meidän täytyy jatkuvuus taata jo ihan kansainvälisten kumppaneittemmekin takia. Pitää paikkansa, että meidän täytyy taata se, että kansainväliset neuvottelut eivät käy vaikeammiksi. Kiitos. Kollega Carvalho. Thank you, President. I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Olen täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa. ITER on hyvin tärkeä hanke. Se on suurta kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, projekti, jota Eurooppa johtaa. Tämä koskettaa tutkimusta ja on erittäin tärkeää, että jatkamme tätä projektia. arvoon liittyen suuria kysymyksiä ei ole neuvoston johtopäätöksissä komission ehdotuksesta. Puhutaan se 2,7 miljardista kysymyksessä siitä, mihin ITERin, ITER sitten asetetaan talousarviossa. Tämä on vielä auki. Neuvoston johtopäätelmissä 1a on selkeästi otsake aikaisemmin mietinnöissä sekä monivuotisen rahoituskehyksen mietinnössä että aikaisemmassa äh, ITERin liittyvässä mietinnössä olemme asettaneet ITERin Euroopan unionin talousarvion sisälle, sillä vaikutti olevan konsensus siitä, että meidän tulisi puolustaa Euroopan unionin talousarvion yhteneväisyyttä, mutta olemme asettaneet sen monivuotoisen rahoituskehyksen katon ulkopuolelle. Tämä tarkoittaisi sitä, että se olisi yksi A-otsakkeen ulkopuolella. Tähän liittyy etuja. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun kuluja syntyy, meidän tulisi löytää varat, mutta tämä olisi yksi aasta kosmoksen tai Galileon tavoin. Jos ITER olisi kokonaan yksi autsakien alla. Tämä tarkoittaisi sitä, että meillä olisi katto ja meidän tulisi löytää tapa toteuttaa ITERiä niin, ettei se vaikuta muihin projekteihin, jotka ovat saman otsakkeen alla. Tämä liittyy hyvin läheisesti monivuotuisen rahoituskehyksen neuvotteluihin ja me seuraamme myöskin kollegoiden työtä, niiden kollegoiden, jotka ovat monivuotuisen rahoituskehyksen neuvotteluissa esittelijöinä. Tarkoituksena on nähdä, kuinka me voisimme muita eh, kilpailukykyprojekteja, kuten Horisontti 2020 tukea. Kiitoksia. Kiitos, kollega Carvalho. Palacicis. Ačiū gerbiamą pirmininkę, taip pat dėkoju pranešėjai už labai. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä tärkeästä lausunnosta. Ja meidän kaikkien päätavoite varmasti on tämän ohjelman jatkaminen. Me olemme yrittäneet jo kauan päästä ulos tästä talous- ja rahoituskriisistä. Ja, ja rahoitus on tässä tärkeä kysymys. Tämä ITER-reaktori olisi kyllä laadullisesti uusi edistysaskel tässä toiminnassamme, ja meidän pitää huolehtia siitä, että hanketta jatketaan. Lisäksi meidän pitäisi huolehtia siitä, että, että tässä tutkimusohjelmassa käytetään myös vanhaa tietoa Tällaisilla toimilla me voimme kyllä taata sen, että taloudellisesti edistymme tulevaisuudessakin ilman riittävää rahoitusta tämä ohjelma ei ole mahdollinen. Siksi olen ohjelman tukija. Kiitos esittelijälle. Kiitos paljon. Kiitos. Arkeja Madurei. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. No, kiitos ensinnäkin esittelijälle. Ja sanoisin, että meidän täytyy vain korostaa ITERin merkitystä ja me annamme kyllä omasta ryhmästä tuemme hankkeelle. Korreira on jo sen todennut ja monet muutkin täällä aikaisemmin jo puhuneet. Minä vain haluaisin korostaa jotain joka on ollut myös keskustelussa esillä, kun Reira ja Karvaljukin sen otti esille. Nimittäin kyse, joka, kysymys, joka liittyy talousarvioon ja mihin tämä sijoitetaan tulevissa, tulevassa rahoiskehyksessä. Kuten täällä valiokunnassa aina on todettu, niin mielestäni on tärkeää ja ihan asianmukaistakin tässä meitä, kuten Rova Karvalio totesi, että joka tapauksessa tämän paikkaan tulevassa rahoituskehyksessä pitäisi olla yksi aan ulkopuolella. Monestakin syistä täällä jo kuultiin se, että jos ajatellaan, että tähän tulee muita kustannuksia, että leikkauksiakin, että siinä vaikutetaan horisontti 20-20, mutta että tällä tavalla myös saataisiin lisärahoitusta otsikkoon, myös tutkimukseen siis. Varmasti kaikki voittaisivat tästä siis tämä hanke. Voisimme Horisontti 2020kin suojata. Ja mielestäni tämä pitäisi olla mukana myös mietinnössä ja siksi teemmekin tämän, tämän suuntaisen tarkistuksen. Kiitos Rova Madurelle. Eller. Luulenpa, että Luulenpa, että tässä ei nyt tarvitse toistella sitä, että ITER on yksi tärkeimmistä energiapoliittisista ohjelmista, sillä se on yksi äm, vaihtoehtoisista teknologisista ratkaisuista. Meidän pitää kuitenkin olla varovaisia, mitä tähän rahoitukseen tulee. Teknologiset haasteet tässä vuosisata-ohjelmassa ovat olemassa ja hanke voi luonteensa takia tulla, olla vieläkin kalliimpi. Mutta kun otetaan tämä huomioon, pitää myös sanoa sitten taas, että ITERiä pitää edistää, edistää kyllä johdonmukaisesti tämän hankkeen hallinto oli viime, on viime vuosina ollut aivan katastrofaalinen. Esimerkiksi tarjouskilpailut, julkiset hankinnat ovat olleet ö, huonoja. Tässä ei ole kyse minkälaista tehokkuudesta meillä on ITER Etelä Ranskassa ja hallinto sitten Espanjassa. Jäsenvaltiot tekevät osin kyseenalaista yhteistyötä, jos katsomme tuloksia. Pitäisi sanoa selkeästi, että ITER-ohjelmassa on epävarmuuksia ja haasteita, mutta sitä pitää silti edistää. Mitä sitten tulee talousarvioon, niin jo kaikki rahoitus, joka olisi alle neljä miljardia, olisi tai, aivan järjetön. Meillä, me olemme antaneet sitoumuksia ja se, joka ei ota näitä neljää miljardia talousarvioon, ottaa nyt jo kontolleen sen, että kustannukset kasvavat. Hallinto on täysin tehoton. Siis tämä ei tule maksamaan 2,7 miljardia, vaan joka tapauksessa neljä. Eli meidän pitää käyttää tätä TO7 ja ottaa hätätilanteessa rahat muista otsikoista, otsakkeista. Eli jos nyt otamme mukaan, otamme tämän 20, 2,7 miljardin rahoituksen, niin me tiedämme, että syömme varoja muista ohjelmista myöhemmin. Meidän, meidän pitää taata neljän miljardin äm, rahoitus, eli tätä ei voi piilottaa minnekään otsakkeeseen 1a, siis rahoitus otsakkeen 1a kautta ei tule toimimaan. Kiitos, herra Eler Karinjani komissiosta. Yes, thank you. Kiitoksia. Olen kuunnellut mielenkiinnolla kaikkia kommentteja ja haluaisin komission puolesta tehdä tärkeän huomion. Tätä on myöskin kilpailukykyneuvostossa neuvostossa toistettu tässä ristikkäisyys on prioriteetti. Tätä käsitettä on toisteltu kaikissa tilanteissa, joissa komission edustaja on ollut ITERin hallinnossa läsnä. Ja on ollut aivan selvää alusta lähtien, kuten hiljattain kansainvälisten kumppaneidenkin kanssa olemme sitoutuneita. Me olemme sitoutuneita Kuten jo todettua, meillä on kansainvälinen sitoumus, kansainvälinen sopimus, johon me olemme sidotut, mutta nämä kuuluisat 6,6 miljardia, kuinka me sitten tämän rahoituksen ratkaisemme mukaan lukien Ranskan osuuden. Me emme halua tehdä mitään leikkauksia, ellei se ole välttämätöntä. Emmekä me halua maksaa enemmän kuin mistä on sovittu ja neuvoteltu. Kiitoksia. Esittelee Remek vielä uudelleen. Äh, äh, äh, Kiitos. Kiitoksia kovasti kaikille kollegoille heidän näkemyksistään ja mielipiteistään. No, jatkossa sitten teemme lisää yhteistyötä Toivonkin, että me pystymme yhdessä tätä viemään eteenpäin. Kiitoksia kovasti. Kollega Rivasi vihreiden puolesta vielä halusi minuutin verran puhua. Ei ollut kyllä ensin paikalla täällä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomaan, että kollegoja pelottaa yhä hiukan vähän se asia, että ITERin hinta ja kulut ovat moninkertaistaneet vuodesta 2011, ne ovat kolminkertaistuneet, mutta samaan aikaan on tehty sellainen ehdotus, että vapaaehtoiset jäsenmaat rahoittaisivat Iteriä eikä Euroopan unionin talousarvio vielä enemmän, koska Öm, ähm, englantilaisilla on oma HIET ydinfyysiojärjestelmänsä ja saksalaisilla sitten omansa. Minä olen samalla linjoilla sen mukaan, että meidän pitäisi näitä 6,6 miljardin jäsenmaiden maksuosuuksia kyllä ylittää. Mutta samaan aikaan mielestäni tässä päätöslauselmasta puuttuu jotakin. Tässä ei missään vaiheessa ole yritetty tuoda yhteen kaikkia tiedemiehiä, jotka tekevät ITERin parissa töitä, niin että he voisivat tehdä arvion siitä, minkälaisia puutteita ITERissä on. Meillä on suuria huolia, sillä ITERin, ITERin kuoren tulee sietää tuhansia asteita, ja tässä puhutaan nyt vain rahasta eikä mistään teknisistä seikoista. Minä voin teille kertoa, että ITERinhän tarkoitus ei ole tuottaa sähköä, vaan pelkkää plasmaa. Ja tämän jälkeen meillä on toisia laitoksia, jotka sen pohjalta tuottavat sähköä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kyllä väistämättömiä budjettileikkauksia. Onko tämä väistämätöntä? Jos jäsenmaat haluavat rahoittaa hanketta, sehän on hienoa, mutta jos me näemme, minkälaisessa tilanteessa jotkut jäsenmaat ovat, kuten Kreikka, niin kysymyksiä kyllä tulee esiin. Tässä sanotaan, että fuusioenergia on loistavaa, se on tulevaisuutta, mutta se vaatii rahaa. Ja tässä me käytämme rahaa, eikä meillä ole mitään tieteellisiä takeita siitä, että tämä edes toimii. Sitten viimeinen sana vielä. Kaderasissa, avajaisissa minä kysyin tämän vaalin piirin Eurooppa-parlamentin jäsenenä, vaalipiiriä edustavana jäsenenä, että voisin osallistua, mutta tästä kieltäydyttiin ja minua huolestuttaa erittäin paljon se, että meillä ei ole mitään tieteellisiä takeita siitä, että tämä hanke edes toimii. Minua huolestuttaa hyvin paljon ITERin kunnollinen toiminta. E... Dico ai colleghi che Kollegat, tein tällaisen poikkeuksen tällä kertaa Rivasin kohdalla. Mutta ei keskustella nyt enää avata uudelleen, se on siinä. Remek totta kai haluan nyt vielä kuitenkin tähän vastata. Tämä on tällainen poikkeus, joka ei kyllä toistu. Presenti, quando il dibattito è chiuso. Niin siis, koska kyllä me jo suljettiin tämä muu luettelo, niin siihen ei näytetä, mutta Remek vielä. Prego. Prego. Eh, Olkaa hyvä. V souvislosti s posledním vystoupením, protože se vymyk... Kiitos. Haluaisin vain reagoida näihin näkemyksiin, jotka hiukkasen poikkesivat siitä, mitä tässä aikaisemmin kuultiin. Minä totesin, että minun mietintöni ei niinkään liity itse hankkeen sisältöön. Totta kai voidaan siitäkin käydä keskustelua, mutta siitä ei tässä nyt ole kyse. Voimme toki keskustella teknisistä näkemyksistä, ongelmista, tieteellisestä tutkimushankkeestahan on kyse, mutta toteaisin kuitenkin nyt vain, että tämä on luonnollinen prosessi. Se tapahtuu auringossa ja meidän planeetallamme muillakin tähdillä avaruudessa. Tässä vain pienessä mittakaavassa halutaan se uudelleen luoda ja no toivottavasti ainakin se onnistuu jossain vaiheessa luonto, toisin kuin ihminen, on paljon taitavampi. Tässä on ollut käytössä miljardeja vuosia kokeilla. Noin menee tässä yksityiskohtiin. Mutta mitä sitten täällä voitaisiin järjestää, että Saksassa ja muulla olisi fuusiojärjestelmiä jo, niin Karhamissa on suurin toimintakykyinen keskus, sekin tasavallassakin on tällaisia. Olen nähnyt paljon näitä laitteita ja ne tekevät myös tutkimusta omissa laitoksissaan askel askeleelta pikkuhiljaa ehkä lopullista tavoitetta. En kuitenkaan mene tässä yksityiskohtiin. Bene, ringrazio. No, kiitos kollega Remek. Ja nyt määräaika tarkistuksia varten. Ne täytyy ennen 28. tätä kuuta puolta päivien pitää olla toimitettu. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Energian sisämarkkinat toimiviksi. Puheenvuoro tässä saa kollega Pusek. Eh, Pallitu. Ah, Busek. Thank you very much. Thank you, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. On suuri kunnia olla esittelijänä Euroopan parlamentissa energia sisämarkkinoiden suhteen. Mielestäni tämä on erityisen tärkeä asia. Ja erityisesti sillä se on osa sisämarkkinoiden toista toimenpidepakettia. Ja se on yksi prioriteettialoista. Me haluamme saada sisämarkkinat täydellisiksi ja meidän pitää aloittaa energiamarkkinoista. Me voimme näin edistää talouskasvua ja kilpailukykyä koko EU:ssa. Luomalla energian sisämarkkinat me voimme myös edistää 2020 strategian tavoitteita – ja luoda ne olosuhteet, joilla kriisi selätetään. Tämä on myös tärkeää. Neljän, neljän kohtaan voin tiivistää mielipiteeni tästä tässä mietinnössä ja myös komission tässä lausunnossa ja komission tiedonannossa. Ensinnäkin, miten energian sisämarkkinat pitäisi luoda? kuten tavaroiden tai palveluiden sisämarkkinoiden kohdalla, niin myös energiasisämarkkinoiden pitäisi olla asiakaslähtöisiä. Lähtöiset. Meidän pitäisi luoda ne samalla tavalla kuin tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinat muutama vuosikymmen sitten. Energiamarkkinoiden pitäisi olla avoimia sekä tuottajille että asiakkaille. Niiden huoltovarmuus pitäisi olla taattu ja energian osto EUn ulkopuolelta pitäisi koordinoida paremmin. Toiseksi, toinen kohta. Energiamarkkinoiden pitäisi olla kilpailukykyiset ja niin pitäisi luoda kilpailua niin, että energian hinnat laskisivat. Näin voisimme yhteisellä tutkimuksella esimerkiksi luoda lisäarvoa. Horisontti 2020 ja energiaohjelmat voitaisiin tässä kohtaa mainita. Ja sisä, energian sisämarkkinoiden pitäisi olla myös Ja kun ehdotamme nyt jotain tällaista, me, tai me teimme ehdotuksen jo neljä vuotta sitten, Silloin oli kyse kolmannesta energiapaketista, joka saatiin valmiiksi huhtikuussa 2009. Ja sen täytäntöönpano piti olla valmis jo vuonna 2011, mutta se ei ole vieläkään valmis missään jäsenvaltiossa. Me tarvitsemme edelleen selkeitä sääntöjä viranomaisille ja meidän pitää pysäyttää valtion väliintulo energiahinnoissa – 18 jäsenvaltiossa valtio edelleen tulee väliin tai puuttuu energian hintoihin. Tämä on siis yksi kiireisimmistä ongelmista. Tämä riippuu tietysti jäsenvaltioiden päätöksistä ja meidän vastuullamme on muistuttaa jäsenvaltioille, että heidän velvollisuutensa on panna täytäntöön kaikki kolmannen energiapaketin säännökset. Ja sitten kolmanneksi, miten, tässä on kysymyksessä, miten energiamarkkinat pitäisi luoda. No niiden pitäisi olla hyvin linkitettyjä, siis sekä konkreettisesti niin, että yhteensopivuus ja energian jakelu on taattu. Tämä ei ole helppoa siis että esimerkiksi siirtojärjestelmät ovat yhteensopivia. Se vaatii paljon rahoitusta, mutta siihen palaan vielä myöhemmin. Meidän pitäisi myös puuttua näihin energiasaarekkeisiin, niitäkin on edelleen EU:ssa. Ja sitten toinen, toinen isompi kohta. Nimittäin energiatilanne ei edelleenkään ole tyydyttävää haasteita tai tavoitteita on vielä paljon enemmän kuin mitä on jo saavutettu. Me olemme aloittaneet yli vuosikymmen sitten erilaisten energiasäännösten kanssa työn. Entä mitkä ovat sitten heikkoudet? Meidän pitäisi puuttua niihin mietinnössämme ja tukea Euroopan komissiota kun se tekee päätöksiä näiden heikkauksien poistamiseksi. Usein energiantuotanto riippuu tukihaisista tuista eikä markkinoista. Energiamarkkinat eri EU-maissa ovat erilaisia, eivätkä ne ole avoimia. Tämä siis rajoittaa kilpailua. Muutama esimerkki. Joissakin jäsenvaltioissa kaasun hinnat ovat neljä kertaa korkeampia kuin muissa. Tässä on kyse siis energiasarkkeista. Joissakin EUn osissa huoltovarmuus on paljon huonompi kuin muissa. Monissa jäsenvaltioissa kuluttajilla ei ole todellista mahdollisuutta valita energian toimittaja. Me emme ole tehneet tarpeeksi investointeja energiaa tehokkuuteen ja energiaan uusiutuvista energialähteistä sekä energian yhteistuotantoon. Meillä siis meillä ei ole selkeitä energian markkinasääntöjä, me, siis kauppasääntöjä. Me olemme vasta aloittaneet näiden esimerkiksi sertifikaattien luomisen, mutta tätäkään työtä ei ole saatu päätökseen vielä. Työtä on siis paljon edessä. Meidän pitäisi siis mainita tämäkin mietinnössämme. Ja sitten, entäs edut? Sisämarkkinoiden etuja pitäisi myös eh, korostaa haittojen vastapainona. Etuina ovat tietysti energian alemmat hinnat ja 13 miljardia euroa EUn energian kuluttajat voisivat säästää vuodessa markkinoiden toiminnan takia. Ja EUn yritykselle tämä olisi tietysti myös hyödyksi ja tämä lisäisi työpaikkoja, sillä energiamarkkinat ovat hyvät EU-ssa, 500 miljoonaa kuluttajia. Ja tietysti meidän pitää lisätä innovointia ja tutkimusta. Lisäksi EUn energiantoimittajilla on parempi neuvotteluasema ulkoisiin energiatoimittajien toimittajien nähden. Ja voimme ennaltaehkäistä huoltovarmuuden puutteita. Sitten viimeiseksi haluaisin puuttua siihen, mitä vuoteen 2014 mennessä pitäisi tehdä. 2014 oli tuo raja. Äh, niin ilmeisesti puheaikani taitaa olla melkein lopussa. No, siis tämän aikarajan ehdotti neuvosto vuonna 2011 Öö, silloin puhuttiin 10 miljardin euron investoinneista, joka on tietysti paljon rahaa. Puhuttiin siis alueellisten aloitteiden öö, ansiosta tapahtuvasta öö, rajat ylittävän yhteistyön parantamisesta. Ja nyt lopuksi haluaisin vielä mainita, että olen hyvin avoin kaikille kommenteille, epäilyksille ja täydennyksille, joita teillä saattaa olla. Meidän pitää ehdottaa konkreettisia toimia ja odotan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa innolla, sillä haluaisimme tehdä todellakin rakentavan ehdotuksen. Kiitos. That's it. Kiitos. Edustaja Buzek. Varmasti kollegat nyt auttavat minua, että kurotaan vähän umpeen tätä aikaongelmaa. Correra de Campos, joka korvaa Umbra Merkiksen, olkaa hyvä. Grazie, signora Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä todellakin tässä korvaan Gilles Tiksen Haluaisin nyt ensinnä kiittää esittelijäämme hänen tähän mennessä tekemästään työstään. En tietenkään nyt halua menneisyyteen mennä sen enempää, viittaan nyt lähinnä siihen, mitä esittelijä tänään totesi. Me olemme jotakuinkin samoilla linjoilla hänen kanssaan. Energian sisämarkkinat luovat kilpailua, tarvitaan avoimia markkinoita, täytyy miettiä uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä Ihan ensintä olisi tietenkin jatkossa, että meillä olisi myös kotitalouksien aurinkopaneelit verkossa. Hyödynnettäisiin myös pientä energiatuotantoa. Toinen paketti ei kuitenkaan ole johtanut kovin myönteisiin tuloksiin aika vielä tähän mennessä. Olen iloinen siitä, että komissio on hiukkasen muuttanut suuntaansa ja pyrkinyt hyödyntämään sisämarkkinoita enemmän. Tämä koskee myös kansalaisia ja pk-yrityksiä, joilla heilläkin pitää olla merkittävä osansa markkinoilla. Ja heidän rooliaan pitäisi vain vahvistaa. Jos ajatellaan alakomaita esimerkiksi tänä päivänä, siellä on paljon aloitteita paikallisella tasolla tai kotitalouksissakin näitä hankkeita siellä myös tuetaan. Ja komission pitäisi myös rohkaista kansalaisia osallistumaan energian sisämarkkinoihin. Osallistumisen taso pitäisi olla paljon korkeampi. Mutta nyt on arvioitu, että noin 50 miljoonaa eurooppalaista, ainakin arvioiden mukaan, voisi tuottaa sen verran, kun itse kuluttavat energiaa. Siksi meidän pitäisi myös lisätä tällaisen kotitalouksien määrää. Kun on paljon jo kotitalouksia, jotka eivät selviydy sähkölaskuistaan. Hyvä, että komissiokin pyrkii auttamaan näitä kotitalouksia. Mutta en ole itse kovin hyvin ymmärtänyt, mitä komissio sitten tekisi, jotta voitaisiin käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä. Komissio täytyy puuttua energian markkinoiden vääristymiin. Täytyy miettiä, mitä tukia annetaan. Ehkä tuottaisiin enemmän ympäristökunnettuja energialähteitä. Täytyy miettiä monopolejakin. Totta kai myös huoltovarmuutta täytyy miettiä, myös verkkoja jakelua. Tässä tarvitaan myös älykkäitä verkkoja. Lisäksi täytyy kansalliset markkinat integroida, että saadaan todelliset eurooppalaiset markkinat aikaan. On vahinko, että tuleva talousarvio Euroopan unionissa on leikannut aika paljon varoja tällä alalla varsinkin. Kiitos. Simaski. Dziękuję bardzo. Jako sprawozdawca e, grupy konserwatywnej chciałbym... Kiitoksia. Aser, mietinnön esittelijänä minä haluaisin vain sanoa, että hyvin monilla alueilla ja sektoreilla, sisämarkkinoilla olemme nähneet, että on mahdollista saada paljon etuja ja hyötyjä eurooppalaisista kansalaisista, kotitalouksista ja teollisuudesta. Nämä edut ja hyödyt ovat sellaisia, ettei niitä synny vain nykyisessä toiminnassa ne ovat myöskin kilpailuetuja. Jos me tarkastelemme energiasektoria, me olemme saavuttaneet jo paljon. Meillä on kolmas energiapaketti, meillä on energian toimitusvarmuus, paketti ja remit, joka tulee parantamaan mm, tukkumyynnin läpinäkyvyyttä ja paikkaamaan puutteita näillä markkinoilla. Mutta tiedämme, että energiamarkkinat eivät ole täydelliset, jotta ne saatettaisiin päätökseen. Emme tarvitse vain säätelyä ja lakeja. Meidän tulee myöskin tehdä ponnistuksia kilpailun lisäämiseksi. Me tarvitsemme enemmän eriyttämistä ja myöskin politiikkaa, joka taistelee energiamonopoleja vastaan, sillä monopolien varjo on vielä yhä eurooppalaisten energiamarkkinoiden yllä. Kyseessä ei ole vain se, että saatamme markkinat päätöksen, meidän täytyy myöskin suojella sitä, mitä on jo saavutettu. Meidän pitäisi tarkastella energiapakettia ja suojella niitä kumppaneita, jotka yhä toimivat, tuottavat. Tässä ajattelen Venäjä ja Gazpromia, heillä on omat vaatimuksensa ja he haluavat omaa kaasuaan tuoda markkinoillemme. Meidän täytyy suojata itsemme siltä. Me emme halua myöskään aiheuttaa sitä, että hinnat nousevat. Tämä olisi tietenkin päinvastainen tulos kuin haluttu, joka voisi aiheutua siitä, että meillä on liikaa ympäristötoimia. Meillä täytyy olla tasapainoiset energiamarkkinat. Tätä sanaahan hyvin usein sektorilla käytetään ja meidän täytyy varmistaa se, että tasapainotus on oikeanlaista ilmastopolitiikan alalla luonnollisesti olisi hyödyllistä, että meillä olisi energian sisämarkkinat niin, että voisimme lisätä turvalli- toimitusvarmuuteen liittyviä indikaattoreita. Ja lopultakin olen erittäin kiitollinen komissiolle, sillä jos tätä tiedonantoa tarkastellaan, siitä käy ilmi, että Tämä liittyy tiekarttaan 2050, mutta tietenkin me tarvitsemme vielä ponnistuksia, jotta energiamarkkinat saataisiin valmiiksi. Edustaja Zuber. Obrigada, senhora Presidente. Uh, eu queria apenas colocar algum... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt käsitellä laajempia linjoja tässä mietinnössä tai ylipäätään tätä näkemystä, joka meillä pitäisi olla energia-alalla. Se on hyvin strategisesti tärkeää myös taloudelle monissa maissa. Totta kai täytyy taata myös kehitysmahdollisuudet tämän myötä. Toivon, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät takaamaan huoltovarmuuden, eli kaikkien maiden täytyy pystyä kuitenkin säilyttämään energialla myös itsemääräämisoikeuteensa, eli kykynsä kehittää alaa oman halunsa mukaan. Väestö tarvitsee huoltovarmuutta, eivät ihmiset halua joutua pelkästään tiettyjen etunäkökohtien armoille. He eivät saa kärsiä siitä, siksi täytyy taata huolto ja jakelu. Ja meidän täytyy taata, että energialaakin on tuotannon palveluksessa, kasvun palveluksessa. Tämä koskee ennen kaikkea PK-yrityksiä ja niiden tarjoamia palveluja. PK-yritykset kuitenkin ovat kaikkein paras osa elinkeinoelämää, eli täytyy taata, että heillä on energiaa kohtuu hintaan. Näin ei kuitenkaan tilanne ole monissakaan maissa. Tiedämme, että monen pk-yrityksen kohdalla tilanne on täysin kestämätön. Eli meidän täytyy myös panna energia-ala kansalaisten palvelukseen. Täytyy tarjota kohtuuhintoja. Tässä kuitenkin markkinalaki on hallinnut paremminkin. Eli on nähty, että markkinat eivät ole toimineet kovinkaan hyvin. Ei ole syytä myöskään monopoleja ruveta puolustamaan. Tiedämme tämän Portugalista. Tiedätte myös, mikä on talouden tilanne meidän maassamme. Kuitenkin nyt kun palkkoja on leikattu kymmenen vuoden takaiselle tasolle, niin nyt kaasualalla olevien yritysten voitot kuitenkin pilvissä. 57 prosenttia kaiken kaikkiaan voitot ovat nousseet, varsinkin niitä yrityskohdalla, joilla on monopoliasema verrattuna siis tilanteeseen 2011. Polttoaineiden hinnat ovat kuusinkertaistuneet jo tässä ajassa. Eli tässä on tietty logiikka taustalla loppujen lopuksi. Mutta toisaalta voidaan vetää, että mitä logiikkaa olekaan. Jos ajatellaan kaikkia sosiaalisiakin kustannuksia, sosiaalista eriarvoisuutta, niin näitä ei ole ollenkaan huomioitu energiayhtälössä. Eli meidän täytyy vielä vahvistaa valtion asemaa tällä alalla, jotta energiaa voidaan tarjota. Toisaalta myös täytyy muistaa, että mitä tuloja tästä koituu on ne jaettava myös oikeudenmukaisesti, huomioiden myös sosiaaliset seikat, eikä pelkästään ajatella pääoman kertymistä jotenkin harvojen käsiin. Seuraavaksi edustaja Kreutzmann. Kiitos puheenjohtaja. Ei pitäisi olla yllätys, että me liberaalit tuemme energiamarkkinoita. ALDE tukee myös energian siis sähkön ja kaasun tuotannon sisämarkkinoiden luolemista. Tämä voi taata huoltovarmuuden kuluttajille ja yrityksille kilpailukykyisillä hinnoilla. Ja näin voidaan edistää talouskasvua, työpaikkojen luomista ja toimitusvarmuutta EU-sta. Lisäksi näin voimme siirtyä vähähiiliseen energiantuotantoon. tuotantoon Alden prioriteetit ovat seuraavat. Ensinnäkin Alde on samaa mieltä komission kanssa siitä, että hintojen sääntely jäsenvaltioissa rajoittaa kilpailukykyisten hintojen luomista. Ja markkinoille pääsy voi rajoittua. Me tuemme siis komissiota siinä mielipiteessä, että että ähm, me siis tuemme komissiota toiseksi myös jäsenvaltioiden, ähm, kun komissio tukee jäsenvaltioita äh, yhdenmukaistamisessa, me siis olemme sitä mieltä, että näin ähm, säännellyt hinnat voivat antaa kuluttajille tietyt hinnat, mutta säännellyt hinnat eivät lähetä Ähm, oikeaa signaalia markkinoille. Kolmanneksi komission tiedonannossaan rohkaisee jäsenvaltioita ottamaan kunnianhimoisia tavoitteita älykkään energian tuotantoon ja älykkäiden verkkojen luomiseen. ALDE tukee komissiota näissä tavoitteissa. Lisäksi me tuemme komissiota, kun se edistää ähm, energiamarkkinoita niin, että kaikki toimittajat ja kuluttajat äh, toimivat tehokkaasti markkinoilla. Komissio korostaa lisäksi, että jäsenvaltioiden on modernisoitava verkkoja ja käytettävää tässä tieteen viestintätekniikkaa on tärkeää, että verkkojen, verkkojakelijoilla on kannusteita investointiin uusiin liiketoimintamalleihin ja teknologioihin. Näin voidaan käyttää joustavasti verkostojen kapasiteettia. Lisäksi on sääli, että neuvosto on leikannut verkkojen Eurooppaa välineen rahoitusta. No, tämä on yksi niistä välineistä, joka voi auttaa sisämarkkinoiden edistämistä verkkojen Eurooppa-välineen leikkaamisella. Neuvosto on vaikeuttanut sisämarkkinoiden edistämistä. ALDE todellakin on, valittelee tämän neuvoston päätöksen tekemistä. Kiitos. Kiitoksia sitten Pilar. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Meillä on nyt käynnistymässä keskustelu ehdotuksesta ja mietinnöstä, jonka myötä pyritään antamaan uutta pontta energiasisämarkkinoille. On kyse markkinoista, joissa on todellakin tarvetta saada eurooppalaista mittakaavaa, että voidaan hyötyä kaikista mahdollisuuksista ja nimenomaan kaikki 500 miljoonaa kuluttajia voisivat siitä hyötyä. Tässä ensimmäisessä keskustelussa meillä on totta kai erittäin kokenut esittelijä kollegamme Pusek, ja mitä nyt tänään nyt olen kuullut täällä, muutama poikkeusta lukuun ottamatta, niin varmastikin tässä löytyy aika hyvä sopu, ainakin laaja enemmistö suurimmassa osassa ryhmiä. Minulla olisi muutama kommentti. Mielestäni tässä on neljä peruspilaria, neljä linjaa, joihin tämän pitäisi myös perustua, kun markkinoita kehitetään. Ennen kaikkea vapautetut markkinat, kilpailukykyiset markkinat. Näissä osin, näillä akseleilla vielä tarvitaan todellista täytäntöönpanoa myös kolmannen energiapaketin osalta, kuten jo kaksi vuotta sitten, kun päättyi näiden toimenpiteiden täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa, niin eiköhän nyt olisi jo korkea aika ja tarpeenkin, että komissio todellakin käyttäisi kaikki keinonsa, myös rikkomusmenettelyä jopa, jos ei vielä ole täysin toteutettu näitä tietyissä jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä on ehdottoman välttämätöntä näissä kahdessa kysymyksessä ennen kaikkea vapautetut ja kilpailukykyiset markkinat. Toiseksi läpinäkyvät avoimet markkinat niin, että on tietoa tarjolla, että kuluttajat ja pk-yritykset ja kuka tahansa käyttäjä voisivat tehdä valistuneen valinnan. Siksi onkin hyvä muistaa, että itse komissiokin on sanonut, että kolmannes kuluttajista jo tekee vertailua ja pystyvät saamaan jopa 13 miljardia euroa säästöjä, koska on valinnan mahdollisuus, kun markkinat ovat läpinäkyvämmät ja kilpailukykyiset. Ja sitten lopuksi vielä tarvitaan hyvin yhteen toimivat markkinat, että meillä on kunnon jakeluverkot, älyverkot käytössä, niin että kerta kaikkiaan päästään eroon näistä energiasaarekkeista, joita on joissakin jäsenvaltiossa. Tässä tarvitaan todellakin hyviä, tehokkaita yhteyksiä Siksi tarvitaan vapautetut, kilpailukykyiset, läpinäkyvät markkinat, joilla on yhteysverkkoja, jotka ovat tehokkaita, todellakin onnistuvat myös saamaan mukaan energiasarkeet, joita muun muassa on Espanjassa. Grazie. Kiitoksia. Kollega Ypner. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, uruchomienie wewnętrznego Ki- miało znaczenie, jeżeli stworzymy jednolity rynek energii. E, kiitoksia. Energia- sisämarkkinat tulevat olemaan meille erittäin tärkeät niin, että voisimme taata kaikille eurooppalaisille kansalaisille riittävää energiaa, mutta meidän täytyy ottaa myöskin tarpeet huomioon. Tätä asiaa tulee tarkastella vertaamalla energiamarkkinoita palveluiden ja hyödykkyyden sisämarkkinoihin. Meidän täytyy olla kilpailukykyisiä, tehokkaita ja taata se, että tavoitamme nämä tavoitteet, joita ehdotuksessa on määritelty. Me tarvitsemme älykkäitä verkkoja, energiaverkkoja ja konnektoreja. Ja on hyvin tärkeää, että kaikki nämä asiat energiamarkkinoilla ovat sellaisia, että ne saadaan saataville yhtä suuresti kaikkialla. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että energialähteet ovat monimuotoisia. Me usein puhumme perinteisistä energialähteistä, mutta meidän tulisi keskittyä nyt enemmän sanomme, että meidän tulisi keskittyä enemmän uusiin energialähteisiin, mutta mielestäni meidän tulisi tarkastella äm, sellaista ratkaisua, jossa meillä olisi yhdistelmä molempia, ei vain uudistuvia, mutta myöskin perinteisiä energialähteitä. Ja meidän täytyy varmistaa se, että voimme myöskin varastoida energiaa. Tutkimuksen kautta voimme käyttää uusia energiamuotoja ja myöskin epätyypillisiä energialähteitä. Me pyydämme paljon varoja uusien energialähteiden kehitykseen. Ja minä uskon, että kaikilla kansalaisilla pitäisi olla parempi mahdollisuus arvioida energiamenojaan eri energian toimittajilta ja heillä pitäisi olla myös mahdollisuus käyttää parasta mahdollista energian toimittajaa lähdettä. Meillä tulisi olla tilanne, jossa kenelläkään ei ole vain yhtä energian toimittajaa eikä sitä voi vaihtaa, koska markkinoilla on vain yksi energian toimittaja. Me tarvitsemme siis järkeviä verkkoja, älykkäitä verkkoja ja myöskin hallitusten panostusta markkinoille. Meidän täytyy tarkastella myöskin sitä, kuinka energian hintoja voitaisiin markkinoilla laskea vaarantamatta kuitenkaan energian laatua. Kaikkien jäsenmaiden täytyy saattaa energiamarkkinat päätökseen. Meillä täytyy olla hyvää yhteistyötä ja kaiken tulee toimia Meillä pitäisi olla myöskin kontrollia Euroopan unionin sisällä ja eri ulkopuolisten tarjoajien kohdalla, sillä he pyrkivät välillä painostamaan omia ehtojaan läpi. Heillä ei ole tämän tyyppisiä sisämarkkinoita. Grazie, collega. Kiitos, kollega Mazetskukovic. Thank you, Madam President. Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos Jersi Busekelle tästä mietinnöstä. Olen todella iloinen siitä, että, että, puhu, että puhuimme, mainitsimme tästä nyt matkapuhelimet, sillä energiahan on paljon äh, halvempi kuin äm, äm, puhelimen, puhelimen käyttö. Tässä nyt suurimpana kysymyksenä on se, miten voisimme äm, saada houkuteltua uusia sijoittajia, sillä seurauksena uusista sijoituksista on talouskasvu ja työpaikan luominen ja se on minun näkökulmastani tärkeintä. Entä sitten toiseksi, miten voimme lisätä tutkimusta, tutkimusta erityisesti sen suhteen, miten voimme ö, välttää menetyksiä siirtojärjestelmissä ja miten voimme parantaa tehokkuutta voimalaitoksissa, tuotannossa siis vanhoissa voimalaitoksissa esimerkiksi tehokkuus voi, on vain 30 prosenttia, siis 30 prosenttia saadaan vain käyttöön. Meidän pitää siis parantaa myös itse voimalaitosten tehokkuutta. Ja meidän pitää myös edistää yhteisiä tutkimushankkeita tällä alalla. Ja ehkä pitäisi myös miettiä sitä, miten voitaisiin ottaa mukaan uusiutuvat energianlähteet siirtoverkkoihimme, sillä me tiedämme, että siinä on edelleen haasteita paljon. Kiitos. parola Kiitoksia, kollega Palecitis. Ačiū, gerbiamą e, Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos. Haluaisin kiittää kollega Busekia esittelijää. Hän mainitsikin jo useamman kerran tässä, mitä mieltä hän on energiamarkkinoiden yhdenmukaistamisesta. Hänen mietintössä on varmasti laaja ja hyödyllinen. Komissio, komissiolla on hyvin laajamittaisia tavoitteita. Vuonna 2015 ei pitäisi enää olla energiasaarekkeita sähkön tuotannossa ja kaasun tuotannossa EU:ssa. No, aikataulu on tiukka ja tätä tavoitetta ei luultavasti saavuteta. Minä tulen tällaista alueelta, joka on energian suhteen hyvin eristäytynyt alue, joten toivonkin, että nopeasti saamme nämä haasteet selätettyä. Ongelmat ovat tiedossa jo olleet pitkään. Ne liittyvät energiahintojen sääntelyyn ja energiapakettiin sekä energian tuottajien monopolistiseen asemaan. hintasääntelystä on puhuttu nyt paljon, mutta tämä ongelma voidaan ratkaista vasta sitten, kun infrastruktuuria on muutettu. Eli tästä syystä meidän pitää todellakin korostaa hyvää suunnittelua esimerkiksi Itämeren alueella. Siellä on vaadittu jo monta kertaa nesteytetyn maakaasuterminaalin rakentamista kaikissa kolmessa Baltian maassa. Tässä, tämä hanke olisi mahdollista toteuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä on siis kestäisi aivan liian paljon, joten äh, Liettua on päättänyt rakentaa oman nesteytetyn maakaasun terminaalin, joka valmistuu paljon nopeammin. Juuri tällä, tällaisissa ongelmissa meidän pitäisi sälyttää enemmän vastuuta komission äh, hartioille, jonka pitäisi huolehtia yhdenmukaistamisesta. Thank you. Jordan. I have, uh... Kiitos puheenjohtaja. Neljä lyhyttä viestiä. Ensinnäkin energiasisämarkkinat eivät toimi pelkästään sääntelyllä tai tukiaisten varassa. Toiseksi EU-markkinat eivät voi toimia 27 tai 8 kansallipolitiikan pohjalta. Jopa Saksa ei yksin voi tehdä päätöksiä noin vai, koska se vaikuttaa monen jäsenvaltion kolmanneksi. Ylisäännellyt markkinat eivät toimi. Nimittäin Eli sääntelyt luo kautta, ne ovat yksinkertaisia viestejä, mutta 27 kansanpolitiikkaa täytyy saattaa yhteen. Euroopan unionin politiikan täytyy myös tukeutua näihin viesteihin. Muutoin emme onnistu yhteisellä politiikallamme. Ja neljäs viestini on, että rahoituskehyksessä on leikattu tuettu verkkojen Euroopan välinettä puolella, ja ei tätä voida hyväksyä. Täytyy sanoa, että sitä ei voi hyväksyä. Täysin vastoin neuvoston päätöksiä siitä, että ruvetaan toteuttamaan energian sisämarkkinoita 2014 mennessä. Grazie. Kiitos. Kollega Bernstein. Tak, øh, fru formand. Først tak til øh, Busek for en god rapport. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvin paljon edustaja Busek tästä erittäin hienosta työstä. Minä voisin nyt puhua uusista todellisuuksista. Jos me haluamme energian sisämarkkinat, me emme voi niitä saavuttaa, ellei todellista kilpailua ole olemassa ja tällä hetkellä näin ei ole, sillä meillä on monopolin kaltaisia tilanteita Euroopassa, meillä on valtavia yrityksiä ja me tarvitsemme hintojen läpinäkyvyyttä. Uskon, että on myöskin valitettavaa, että kaksi kolmasosaa maista ei ole kolmatta uutta markkinoiden vapautuspakettia toimeenpanot. komissio pitäisi nyt herätä ja ryhtyä sanktioihin niitä jäsenmaita vastaan, jotka eivät ole tätä pakettia ryhtyneet toimeenpanemaan. Minä myöskin olen sitä mieltä, että eurooppalaisessa perheessä meillä ei saa olla tällaisia energiasaarekkeita. Pilar puhui Espanjasta, mutta entäpä Baltian ystävämme? Miksi Viron ja Liettuan pitää maksaa kaksinkertaisia hintoja maakaasusta Saksaan verrattuna. En minä nyt halua hyökätä Saksaa vastaan, mutta Gazprom on liian tärkeä. Me emme voi pyytää Baltian maalta sitä, että ne joutuvat maksamaan näin paljon energiastaan. Me tarvitsemme sähkölle ja kaasulle uusia verkkoja ja tarvitsemme myöskin parempia älykkäitä verkkoja. Kuulin myöskin, että kollega puhui hiilienergialaitosten paremmasta käytöstä. Saksassa meillä on myöskin suunnitelmia 27 prosentin energiaa hyväksikäytöstä. Kiitoksia. Dobretsina. Eh, jsem velmi rád. Kiitos. Minä tietysti olen hyvin iloinen siitä, että tämä mietintö nyt tehdään. Onnittelen kollega Busekia. Olen kyllä markkinoiden avaamisen puolella, mutta minun osassani Eurooppaa markkinat eivät vielä ole ollenkaan avoimia. Siellä säännellään hyvin rankalla kädellä ja annetaan annetaan etusijaa uusiutuville energialähteille, ja tämähän tietysti vääristää markkinoita. Meidän siirtoverkkomme eivät ole sopivia uusiutuvien energialähteiden käyttämiseen. Nämä älykkäät verkot ovat, verkot ovat edelleen pelkkää teoriaa. Ne eivät ole vielä tulleet Euroopan markkinoille laajassa mittakaavassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yksi markkinoiden osa on hyvin vääristynyt. Nimittäin emme anna sijoittajille oikeita signaaleja. On tosiasia, että energian hinta on alentunut, eikä kukaan enää voi rahoittaa klassisten energialähteiden hyödyntämistä. Ainoa taloudellisesti kannattava muoto on ruskohiili. Jotkut me ajattelet, että kaasu olisi kannattava myös, mutta näin ei ole. Kun puhun omasta alueestani niin Saksassa, Tsekin tasavalta, Saksa ja Itävalta, nämä markkinat ovat yhde, yhteyksissä. Siellä tiettyjä energialähteitä tuetaan ja hintasignaali on niin pieni, että ei kannata rakentaa klassisia voimalaitoksia, mutta niitä kuitenkin tarvitaan, sillä uusiutuvat energialähteet eivät riitä. Haluaisin, että Euroopassa luodaan todelliset energian sisämarkkinat ja oltaisin vielä itse kriittisempiä tämän äh, uusiutuvien energialähteiden tukemisen suhteen me voimme edetä asiassa, mutta vasta sen jälkeen, kun verkot ovat sopeutettu, on sopeutettu tähän. Olkaa Kaarins. Uh, also just a, a few points. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Muutamia asioita lyhyesti tietenkin matalammat energian hinnat niin, että kuluttajat ja teollisuudet saisivat sekä toimitusvarmuutta että mahdollisimman edullista energiaa. Tämähän on meidän päämäärämme. Minä en usko, että kukaan voi olla markkinoiden avaamista vastaan, energiamarkkinoiden avaamista. Vaikeuksena on se, että jotta voisimme avata energiamarkkinat, meillä täytyy olla fyysiset mahdollisuudet avoimille markkinoille. Ja tätähän monet kollegat korostivat liitoksia jäsenmaiden välillä Euroopassa. Ei kaikkialla ole tarpeeksi pullonkauloja esiintyy ja toisilla alueilla ei ole vielä minkäänlaisia liitoksia, esimerkiksi Baltian alueella. Tiedämme, että ainoat kaasun verkot tulevat Gazpromilta Venäjältä ja siellä on sataprosenttinen monopoli fyysisiä mahdollisuuksia kilpailun luomiselle ei ole, riippumatta mistään lainsäädännöstä tai energiapaketista. Tässä on toinenkin huoli, johon on viitattu, uudistuvat energianlähteet ja tuet. Jäsenmaissa on melko erilaisia tukijärjestelmiä uusiutuville energianlähteille. Tämä tarkoittaa sitä, että kulu, joka koituu loppukäyttäjälle ja kansalaisille, vaihtelee sisämarkkinoilla tämä saattaisi muotoa, muodostua ongelmaksi. Minä uskon, että jotta markkinat voisivat toimia, meidän täytyy korostaa ja painostaa myöskin sitä, että verkkojen Eurooppa-väline loisi nyt puuttuvia liitoksia energiaa markkinoilta niin, että markkinat voisivat toimia, mutta myöskin meidän tulisi pohtia jonkinlaista yhdentämistä tai virtaviivaistamista tukijärjestelmässä niin, että markkinat voisivat todella toimia, sillä jos jollakin alueella esimerkiksi sähkömarkkinoita tuetaan paljon, se aiheuttaisi sen, että tämä asettaisi toisella alueella tai toisessa maassa olevat kuluttajat epäedulliseen asemaan. Meidän tulisi siis näitä ongelmia pyrkiä ratkaisemaan. Reiko. Edustaja Henning. Kiitoksia. Kyllä tässä pitää oikealla nimillä kutsua näitä asioita. Sanotaan, että markkinat eivät ole avoimet, täytyy vapauttaa, tarvitaan kilpailukykyiset markkinat, että sen on, pitää olla läpinäkyvää. Ja sitten tämän tueksi puhutaan jostain objektiivisesta todellisuudesta – on saarekkeita, joilla ei ole mitään toimitusvarmuutta. Sitten jotkut maat ovat suuremmissa vaikeuksissa, jotkut toiset. Ja sitten väitetään, että kun vapautetaan markkinat, niin näihin tarpeisiin vastataan. No, katsotaan nyt jo, mitä on saatu aikaa vapauttamalla. Mihin se on johtanut? Energiahinta on noussut kuluttajan näkökulmasta. Energiahinta on noussut myös teollisuudelle. Euroopan alueella myydään nyt enemmän sähköä kuin sitä tuotetaan, eli sama sähkö myydään useaan kertaan ja aina joku ottaa omat palkkionsa siitä välistä. Ja sitten on päädytty siihen, että on paljon pikkuvoimaloita, jotka kuuluvat kansallisiin rakenteisiin, mutta ne onkin sitten myyty vapautumisen nimissä suurille konserneille väittävät eivät ole mukaan kannattajia, mutta kyllä ne ovat, mutta ei, ja sitten minun alueellani esimerkiksi siellä on voimala, joka voisi kyllä teollisuuden yli, määrää tuottaa, ja sitten kuitenkin Ranska myy muille maille, esimerkiksi Englantille, vaan mukaan siitä syystä, että voimala ei toimi. Eli tämän myötä käy niin, että hinnat nousevat kansallisen näkökulmasta, mutta myös ajatellen teollisuutta, eikä tässä huomioida myöskään saarekkeiden tarpeita, koska yritykset, jotka haluavat investoida, eivät halua investoida siellä, missä kannattavuus on heikompaa kuin muualla. Ja sitten ennen kaikkea varmasti seurauksena on se, että suuria voittoja vain suuryrityksille, jotka ovat leijonalta vielä markkinoita. Siihen tämä mietintö vie. Grazie. La parola alla com- Kiitoksia. Komissio, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijöille ja valiokunnan jäsenille tästä keskustelusta ja tästä valiokunta-aloitteesta mietinnöstä. Odotamme innolla yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa mietinnön valmistelemiseksi ja päätöksen saattamissa me olemme komissiossa täysin sitoutuneita toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja energian sisämarkkinoiden edistämisen vuoteen 2014 mennessä. Kiitos. Olen raporter. Kiitoksesta vielä esittelijä Busek. <clears throat> Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti tässä keskustelun lopussa hiukan ristiriitaisuuksia tuli esiin, tai se on hyvä. Tämä tuntuu terveelle maltillisemmältä tällaisten huomioiden jälkeen, mutta joka tapauksessa suurin osa kollegoista tukee eh, energian sisämarkkinoiden ajatusta. Paljon kiitoksia kaikista näistä huomioista. Otan ne huomioon kyllä mietinnössäni. Ja mietintö tulee olemaan ensi kuussa valmis. Ja 20. huhtikuuta tulee olemaan tarkistusten jättämisen takaraja. Tämä on hyvin tärkeä tieto teille. Seuraava keskustelu tästä mietintöluonnoksesta käydään myöskin huhtikuussa. Paljon kiitoksia. Hyvä. Kiitos esittelijä Musekille sitten. Seuraavan puheenvuoron saa Alberto Potocnig Aserista hän kertoo Aserin selvityksestä. Tämähän liittyy nimenomaan tuohon äsken käsiteltyyn Busekin mietintöön kapasiteettimarkkinoista. Olkaapa hyvä. Grazie signora Presidente. Good morning and Hyvää huomenta ja haluaisin aloittaa kiittämällä teitä puheenjohtajia ja valiokunnan jäseniä tästä mahdollisuudesta kertoa virasto, aserviraston mielipiteistä ja kannasta kapasiteettimarkkinoiden suhteen. Aion siis kertoa pääaiheesta tänään. Virasto on tutkinut uusiutuvien energianlähteiden massiivista mukaan tuloa energiamarkkinoille ja sen, se, mitä se vai, siis vaikuttaisi. Ja me olemme ö, ähm, sopineet muutama vuosi sitten energiatavoitemallista ja sitä pitää nyt tutkia uudelleen. Mm, minä siis esittelen tänään tätä lausuntoamme ja se on nyt tämänhetkinen tilanteemme, mutta me teemme edelleen työtä ja arvioimme erilaisia kapasiteetin palkintamalleja sisämarkkinoilla. Ja me haluaisimme siis käydä tästä asiasta vielä vuoropuhella, sillä työ on käynnissä. Kuten tiedätte, 14. marraskuuta 2012 ITRE-valiokunta pyysi lausunnon ASER-virastolta kapasiteettimarkkinoista pyynnössä mainittiin neljä erityistä seikkaa, ja en nyt listaa niitä tässä samassa, samassa hierarkiassa kuin mitkä ne, kun missä te mainitsitte ne, mutta minä käsittelen niitä tässä järjestyksessä. Ensinnäkin tulevat energiamarkkinat seuraavien kymmenen vuoden aikana. Siin, niissä on tärkeää ennen kaikkea uusiutuvien energialähteiden mukaan tuloa. Sitten mitkä taas on vain energiakoskevoiden markkinoiden ma- rooli uusiutuvien energian lähteiden suhteen. Entä sitten tarvitaanko kapasiteettimarkkinoita? Jos kyllä, niin millä maantieteellisellä tasolla? Entä miten joustavuutta voitaisiin parhaiten palkita eli eri ö, markkinoilla? erityisesti lyhytaikaisilla markkinoilla. Ensinnäkin tämä ensimmäinen kohta, siihen puutun ensiksi. Tässä puhun arviosta, jonka ähm, teimme komission ja järjestelmän käyttäjien kanssa. Vuoteen 2020 mennessä tarvitaan sähkön tuotantoalan 800 miljardin sijoituksia. Tästä noin 500 miljardia euroa menee sähkön tuotantoon itse. Ja tästä uusiutuvien energialähteiden lähteisiin perustuva osuus on erittäin suuri. Noin 90 prosenttia uudesta kapasiteetista Eli sähköntuotantovalikoima vuonna 2020 on aivan erilainen kuin nykyään. Tämä vaikuttaa tietysti sekä jakeluun että siirtoon. 300 miljardia euroa tarvitaan jakeluun ja siirtoon. Yksi kolmasosa tästä siirtoon ja 80 prosenttia tästä osuudesta taas on yhteydessä siihen, että pitää ottaa sopeuttaa markkinat uusiutuviin energialähteisiin. Tämä siis ö, koskee erityisesti esimerkiksi siirtoa, ähm, kun, kun ähm, meidän pitää sopeuttaa siirto, ähm, siirtomuuntimet. Ja viitaan tähän itse asiassa vielä myöhemminkin esitelmässäni. Seuraavaksi haluaisin puhua huoltovarmuudesta. Nämä kolme seikkaa ovat erityisen tärkeitä mielestämme, kun tarkastelemme yhteensopivuutta tai linkitystä kapasiteettimarkkinoiden ja energiamarkkinoiden välillä. En, ensinnäkin huoltovarmuuden käsite, joka on laajin käsite, eli se on siis sähköjärjestelmän ominaisuus tai siis valmius tuottaa loppukuluttajille tai um, kulut, tuottaa loppukuluttajille äh, sähköä jatkuvalla ja äh, kestävällä tavalla. Tämä me voimme sitten ähm, käyttää vielä kahta tarkempaa käsitettä, jotka ovat meidän tässä kontekstissamme tärkeitä. Ensinnäkin on resurssi, riittävyys, se on taas pitkän aikavälin käsite. Se on nimittäin ja sähköjärjestelmien kapasiteetti, vastata kysytään kaikkina aikoina, mukaan lukien huippukuormitusaikoina. Tässä siis, tämä siis on määrän käsite. Ja sitten puhumme myös toimintavarmuutena toisena, varmuudesta toisena käsitteenä. Tämä on lyhyen aikavälin käsite. Tässä on nimittäin kyse siitä järjestelmän joustavuudesta, joka tasapainottaa kysynnän kaikissa tilanteissa. Eli näin voidaan vastata esimerkiksi kysynnän vaihteluihin tai käyttökeskeytyksiin. Tämä siis liittyy kapasiteetin käytettävyyteen järjestelmässä. Kuten huomaatte, nämä kaksi käsitettä ovat erilaisia. Niissä käsitellään eri näkökulmia markkinoiden kapasiteettiin. Sitten vain energia koskevien markkinoiden tulevaisuus. Hyvin toimivat energiamarkkinoiden, niiden pitäisi antaa hintasignaaleita, jotka edistävät huoltovarmuutta. Tämä on meidän lähtökohtamme. Tavoite energiamarkkinoilla siis on poistaa olemassa olevia esteitä. Tässä edeltävässä keskustelussa viitattiin myös moniin tällaisiin esteisiin. hinnanmuodostussäännöt vääristävät markkinoita, on siis eksplisiittiä tai impli- implisiittisiä hintarajoja ja lisäksi markkinoilla on sääntöjä, jotka ovat vääristäviä ja välineitä, jotka ovat vääristäviä. Lisäksi markkinoihin perustuvaa kysyntään vastaaminen on rajoitettua. Lisäksi Nykyisessä yhteysprosesseissa on monimutkaisia ja hitaita menettelyjä. Nämä esteet pitäisi siis poistaa ja sähkötavoitemallin täytäntöönpanon pitäisi olla päätavoite. Tämä on siis paras perusta huoltovarmuuden valmistamiseksi. Siirrytäänpä sitten tärkeimpään kysymykseen, nimittäin tarvitaanko kapasiteettimarkkinoita? No tämä on yksinkertainen kysymys, johon ei ole yksinkertaista vastausta. Asiasta on keskusteltu viimeisten 25 vuoden aikana kovasti ja keskustelu jatkuu jäsenvaltioissa edelleen. Kolmas eh, sähködirektiivi, osa siis kolmatta energiapakettia, antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää tarjouskilpailun menettelyitä uuden kapasiteetin luomisessa huoltovarmuuden varmistamiseksi. Mekanismeja on käytössä jo käytössä tai suunnittelussa jo monissa jäsenvaltioissa, mutta näitä mekanismeja ei ole yhdenmukaistettu. Tässä kartassa näemme nykytilanteen. Olemme siis keränneet tietoja kansallisilta valvontaviranomaisilta. Punaiset maat ovat niitä, joissa kapasiteetin palkintamalleja on olemassa esimerkiksi kapasiteetin maksumalleja tai muita malleja. Keltaiset maat, niissä kapasiteetin malli, äh, malleja käytännössä harkitaan ja sitten vihreällä, vihreissä maissa vain energiaa koskevat markkinat toimivat jo nyt. No, keskitytään kysymykseen, kapasiteetti, tarvitsemmeko kapasiteettimarkkinoita. Vain energiaa koskevien markkinoiden pitäisi tuottaa resurssien riittävyyttä ja järjestelmän joustavuutta, mutta tällä hetkellä Tämä vaatii sitä, että markkinoiden pitäisi toimia esteettömästi, eli markkinoiden pitäisi vastata hintasignaaleihin. Hintasignaalien pitäisi muodostua sitten ja vaihdella vapaasti. Niiden pitäisi heijastella kysynnän ja tarjonnan muodostumista. ja hintojen pitäisi voida nousta esimerkiksi jo, jopa menestyksen arvoa vastaavan kuormituksen tasolle. Jos näin olisi, markkinat toimisivat aina, jos siis hinnat voisivat vaihdella vapaasti ja kysyntä voisi vastata markkinoiden tarpeisiin, niin meillä ei, meillä ei olisi ongelmia resurssien riittävyyden suhteen. Mutta ehtoja on muitakin, jotta energiamarkkinat voivat tuottaa huoltovarmuutta. Sijoittajien pitäisi olla, voida luottaa sääntely- ja politi- poliittiseen järjestelmään, siis siihen, että poliitikot vastustavat houkutusta puuttua asiaan, kun sähkön hinnat nousevat. Sijoittajien pitäisi saada myös tulosta sijoittamista sijoituksistaan. Siihen asti, kun nämä ehdot täyttyvät, ei ole minkäänlaista takuuta siitä, että energiamarkkinat voivat tarjota riittävyyttä ja joustavuutta vaikka siis sisämarkkinoiden yhdenmukaistaminen toteutuisi. Kunnes nämä ehdot täyttyvät, me tarvitsisimme, ja nyt tässä puhun ennen kaikkea vääristymisestä, tähän me, siis siihen asti meidän pitää siis täydentää e- energiamarkkinoita tietyillä välineillä. Eli tässä pitää puhua ei mekanismeista tai markkinoista, vaan tietystä välineestä. Eli pitää siis edistää riittävyyttä ja joustavuutta. Toimivat energiamarkkinat ovat paras perusta näille lisävälineille. Eli tämän takia edistys on erityisen tärkeää. Ja, ja huoltovarmuuden, huoltovarmuus pitää taata. Nämä välineet Näiden välineiden ei pitäisi siis vääristää markkinoita ja niiden pitäisi vaikuttaa vain silloin, kun markkinat eivät toimi hyvin ja niiden pitäisi olla neutraaleja muina aikoina. Kun puhumme maantieteellisestä kysymyksestä, niin kaikkien kapasiteettien palkintamallien – pitäisi riippua eri toimivaltojen mahdollisuuksista määritellä riittävä riittävyys ja huoltovarmuusstandardit. Joka tapauksessa kansallisilla mekanismeilla voitaisiin voitaisiin saavuttaa tehokkuus, jos resurssit, eh, resurssien yhdenmukaistaminen naapurimaissa voitaisiin ottaa käyttöön. Mitä tulee riittävyyteen, niin, niin ä, ähm, naapurimarkkinoiden yhteistyö ei vaadi kapasiteetin sivuun jättämistä. Mutta tähän voin palata vielä myöhemminkin. Eli kansallisten mekanismien käyttöönottoon oton ohella pitäisi tehdä yksin, yksin, yksin, yksityiskohtaisia vaikutusten arviointia, jossa otetaan huomioon rajat ylittävät vaikutukset. Nämä mekanismit eivät pysy voimassa jatkuvasti, sillä ne edistävät markkinoiden, markkinoiden toimintaa ja niitä pitää arvioida jatkuvasti. Eli me tällä hetkellä arvioimme eri mekanismien vaikutusta energiamarkkinoihin. Jäsenvaltiot saattavat siis tulevaisuudessaan muuttaa lähestymistapaansa, joten meidän pitää todellakin vastata tässä tarpeisiin. Minkä tahansa kapasiteetin palkintamallin yhteensopivuus energian sisämarkkinoiden kanssa pitäisi siis taata. Entäpä sitten joustavuus energiamarkkinoilla? joustavuutta pitäisi myös tukea lyhytaikaisilla hintasignaaleilla, kun kun joustavuus, joustavuus siis lyhytaikaisten hintasignaalien pitäisi antaa tätä joustavuutta järjestelmälle. Me olemme luoneet sääntelykehoksen rajat ylittäville tasapainottaville markkinoille. Me haluamme siis, että paljastetaan niukkuus ja, voi, ja ja me haluamme, että lisäksi edistetään koordinointia siirtoverkon haltijoiden kesken ja helpotetaan kysyntään vastaamista ja uusiutuvien energialähteiden tasapainottamista markkinoilla. Yhteistyön työtä pitäisi siis edistää ennen kaikkea näiden oheispalveluiden markkinoilla. Ja sitten vielä yhteenvetona, niin kauan kuin energiamarkkinat eivät toimi esteettä, valitettavasti ei ole takuuta siitä, että markkinat yksinään voisivat antaa tarvittavan tason resurssiriittävyyttä ja joustavuutta. Eli me yritämme siis est- poistaa esteitä sisämarkkinoilta ja hyvin toimivat energiamarkkinat, tarkemmin, tar, hyvin toimivat energiamarkkinat tarvitaan siis selkeitä prioriteetteja. Meidän pitäisi edistää sijoitusympäristöä, joka taas vastaisi kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen oheismarkkinoilla. Nämä ovat siis näitä pääviestejä, jotka mainitsemme lausunnossamme. Kuten sanoin, tämä työ on juuri käynnissä ja olemme tyytyväisiä, jos voimme myös tulevaisuudessa kertoa työmme tuloksista teille. Kiitos. Kiitoksia. Herra Potocnigi, pyysimme teitä aserin puolesta käsittelemään kapasiteettimarkkinoita. No niin, sitten kollega Busek totta kai saa tässä puheenvuoron. Prego. Come Hän on kuitenkin esittelijä tässä kysymyksessä. Kiitoksia, kiitoksia kovasti. On erittäin tärkeää huomioida kaikki tämä meidän energiaa sisämarkkinoilla, siis myös kapasiteetti. Miten kapasiteetti vaikuttaa energian sisämarkkinoihin? Jos on suljetut markkinat ja on pilkottu kansallisiin ja alueellisiin verkkoihin, niin kapasiteetti saattaa luoda vielä enemmän erottelua emme ole kovin avoimia ulospäin, kun ajatellaan yhteyksiä. Ja hyvin toimivia energian sisämarkkinoita unionin kannalta kapasiteetin rakentaminen olisi vain hyvästä. Saataisiin todellista huoltovarmuutta joka kolkassa Euroopan unionissa. Eli vielä kerran Meille kaikkein tärkeintä on, että investoidaan perusrakenteisiin. 140 miljardia tarvittaisiin ihan tässä lähiaikoina. Toisaalta tarvitaan myös kapasiteetin rakentamista. Tarvitaan yksi triljoona euroa 2020 mennessä, jos todella haluaa olla aivan varmoilla – että päästään taloudessa myös eroon yhä enemmän päästöistä. Mutta voitaisiin vielä laskea hintojakin. Eivät ne koskaan kovin alhaalla ole, mutta ainakin laskemaan olisi hyvä päästä. Sekin on tärkeä kapasiteetin rakentamisessa. Voitaisiin myös rohkaista yksityistä sijoittamista. Eli milloin tahansa keskustellaan kapasiteetin rakentamisesta, niin lähtökohtana on nimenomaan yhteydet jäsenvaltioiden kesken. Ja aidot sisämarkkinat tarvitaan energiassa. Grazie. Kiitos. Correira de Campos. Grazie, signore presidente. Uh, I would like to thank Alberto Pocnik. Kiitoksia Alberto Potocnikille erinomaisesta alustuksesta. Olemme aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä energiaverkkojen yhteydessä. Meillä on paljon yhteistä, totta kai. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä käytetystä menetelmästä. Aloititte enemmänkin kysynnästä eikä tarjonnasta. Aikaisemmin ollaan katsottu enemmänkin tarjontaa ja tarjota pyritty yhdenmukaistaan siis tuottajia – ja nyt vihdoinkin tässä suunnataan katsetta toiseen suuntaan. Ajatellaan, mitkä ovat tulevat tarpeet, arvioidut tarpeet, eikä pelkästään ajatella, että liikaa tuotetaan tai mikä on mahdollinen tuotantotaso. Toiseksi olen iloinen, että tässä on korostettu myös luotettavuuteen. Olen iloinen että myös sen, minkä puolesta me olemme taistelleet ja olemme saaneet myös aikaan toimintojen yhdenmukaistamisessa tai koordinoinnissa. Ilman koordinointia huoltovarmuus ei toteudu. Kolmanneksi hinnat ja kansalliset mekanismit hintojen sääntelyssä – Jäsenvaltioiden poliitikot ovat aina olleet hankauksessa sääntelyiden kanssa, koska jäsenvaltiot, hallitukset aina tiettyinä aikoina ovat haluttomia laskemaan hintoja tai paremman kattoa hinnoille tai mitä tahansa. Joskus tässä vain vääristetään tähän kilpailua. No, jotenkin on ymmärrettävä, että valtiolla on omat poliittiset sääntönsä, poliittinen logiikkansa. Vaikeina aikoina on hyvin vaikea ajatella, että sähkön hintaa nostettaisiin. Mutta tarvitaan todellista vuoropuhelua. Paremmat suhteet sääntelyviranomaisten ja valtioiden kesken. Tässä olen samaa mieltä kanssanne puheenjohtajalla markkinoiden avoimuutta. Niin siinä hintasignaalit ovat hyvä väline. Lopuksi minulla on vähän epäilyjä ajatellen vaikutuksia markkinoihin. Jos tämä kokonaan pannaan vapaiksi, niin siinä täytyy myös ajatella, mitä vuodenvaikutuksia tulee kuluttajille. Vähän tätä on mietitty kuluttajan näkökulmasta. Aser ja muut sääntelyviranomaiset joutuvat pitämään itseään ei pelkästään hintasääntelijöinä tai markkinasääntelijöinä, vaan nimenomaan niin, että ne edustavat eri yhteisöjä, jotka haluavat parempia energian hintoja. Ja sitten, mikä ympäristö on paras innovoinnin rohkaisemiseksi? Voi olla, että se on näin, mutta voi olla, että ei ole. Kiitos. Edustaja Proodi. Grazie, Presidente. Grazie. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos myös tohtori Potocnikille alustuksesta. Minä uskon kuitenkin, että ehkä tässä pitäisi kääntää logiikka toisin päin. Niin mitä meidän täytyy ymmärtää, mihin tämä muotoutuu, jos ajatellaan uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä, niin totta kai tässä tarvitaan myös panostusta tuulivoimaan ja myös panostusta aurinkovoimaan. Todella kyllä näidenkin pitäisi olla etu siellä tässä. Tämä väistämättä johtaa myös siihen, että meidän täytyy pystyä yksilöimään, mikä on oikea ulottuvuus, mikä on sähköverkon oikea koko. Ja kyllä se täytyy olla eurooppalainen, niin että se voisi sitten myös siirrossa huomioida ympäristö käyttäen nimenomaan tekniikkaa Näiltä osin meillä on yksi tosiasia olemassa, nimittäin tämä eurooppalainen ulottuvuus. Sitä meidän täytyy miettiä. Se on tosiasia, joka on olemassa, jos me haluamme jotenkin optioida uusiutuvan energialähteiden käytön. Totta kai tarvitaan eurooppalainen verkko, mutta ennen kaikkea meidän täytyy jotenkin myös jotenkin tietoa saada myös tuulivoiman käyttömahdollisuuksista, käyttää myös vesivoimaa toisin kuin mitä olemme käyttäneet tähän mennessä. Vesivoima ikään kuin tukena tuulivoimalle – niin, että olisi valmiuksia luoda järjestelmä, joka olisi ennustettavampi. Eli kyllä meillä on tässä pakko tilanne valinnan osalta ja siksi täytyy investoida sähköverkkoon. Tämä johtaa siis tähän väistämättömään johtopäätökseen, joka voi olla ulottuvuutta vain eurooppalainen. Muuten tässä puhutaan valturia. Tähän tämä väistämättä johtaa. Niin, että voitaisiin puuttua nopeasti tähän ja sitten voidaan sallia muiden lähteiden tulo myös. Tässä voidaan käytetä yhdistettyä sykliäkin, kuten täällä kuultiin. Mutta tarvitaan selkeitä viestejä, myös ajatellaan päästöjen hinnoittelua tai hiilen hintaa. Kaikkea tätä pitää miettiä, kun sähköverkkoa hallinnoida ja toistaan. Se voi olla vain eurooppalainen. Siksi haluaisinkin tässä tavallaan rauhoitella mieliä, kun ajatellaan tätä kehityssuuntaa tuotantojärjestelmässä tai jakelujärjestelmässä sähkön osalta. Koska meidän täytyy ymmärtää, miten jäsenvaltiot täysin ovat kykenemättömiä takaamaan tuoton edes omille kuluttajilleen. Niillä ei ole valmiuksia toimittaa energiaa, eikä siis tietenkään ympäristökään kunnioiteta. Kiitos. Kiitos. Chichester. Thank you, Madam uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa Albertolla että on hienoa nähdä teidät täällä tänään ja kuulla, mitä teillä on sanottavananne. Kollegat nyt antavat äh, ehkä minulle anteeksi sen, että muistutan, että edellisellä kaudella minä olen esittelijä tässä asiakysymyksessä. Minä olen siis hyvä, hyvin kiinnostunut yhä tästä menestyksestä ja asian etenemisestä. Osa tätä edellistä mandaattia oli se, että mm, parlamentille puhuttiin kirjoittaisin ja saattaisin aikaan selkeä viesti. Ähm, Parlamenttia käyttäisin kaikupohjana tällaiselle viestille komissiolle tai ehkäpä muille. Ja minä haluaisin tietää, onko tänä aamuna tämän tyyppinen tilanne, kun puhutte siitä, etteivät markkinat täysin toimi joustavasti ja riittävästi. Tämän vuoksi minä haluaisinkin kysyä seuraavaa. Missä määrin virasto voi paikata lainsäädännöllisiä puutteita, kun se haluaa ajaa ja taata täydellistä kilpailua markkinoilla. Meillä oli sen tyyppinen ajatus, että te voisitte suuren joustavuuden myötä, tässä säätelyssä esiintyvän joustavuuden myötä virastona näin toimia. Voisitteko kommentoida tätä? Ja jos ette voi kaikkia ongelmia ratkaisemassa tai ette pysty niitä ratkaisemaan, näin varmaankaan ei tietenkään ole. Mitä te toivoisitte, että me tekisimme? Te tässä toitte monia puutteita esiin ja me elämme hyvin haastavia aikoja. Eilen illalla komissio toi esiin sen, että me emme tiedä, minkälaiset markkinat ja taloudellinen tilanne tulee olemaan 12 kuukauden päästä, saati sitten vaikka 10 vuoden päästä. Ja te nyt kuitenkin olette vastuussa näiden välitysjärjestelmäoperaattorit ESOiden kohdalla suunnittelusta ja tilanteista, joista me emme vielä tiedäkään mitään. Yksi minun ajatukseni on se, että kun tämä haaste nyt muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä haaste löytää tarvittavaa pääomaa, investointeja siirtoon ja muihin asioihin. Riittävä komissio toi esiin asian, että ihmiset eivät halua investoida, ja tämä on varmastikin suuri harmi. Onko jotakin, mitä me voisimme tehdä, tai onko teillä jotakin ehdotuksia pääoman löytämiseen? Minusta tämä vaikuttaisi erittäin hyvältä pitkän aikavälin investoinnilta, joka voisi tuottaa huomattavaa voitto, mutta markkinat eivät vaikuta olevan tästä vakuuttuneita. Mitä me voisimme tehdä? Kiitos, kollega Paletsitis. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Potocnik tästä alustuksesta. Tämä aihe on erityisen tärkeää. Haluaisin kiittää kollega Chichesteria tästä puheenvuorosta. Me, me puhuimme eilen komission jäsen Oettingerin kanssa energiapolitiikan tulevaisuudesta EU:ssa. Ja minä olen sitä mieltä, että myös tulevaisuutta varten meidän pitäisi asettaa itsellemme tavoitteita, ja yksi näistä tavoitteista on energian hinnat. Eilen mainittiin aivan selkeästi se, että energian hinnat EU:ssa ovat huippukorkealla tasolla. Niiden pitäisi kyllä siitä tulla alaspäin. EU:ssa meidän pitäisi käsitellään tuotantoa eikä pelkästään palveluja ja meidän pitäisi näin taata kilpailukykymme maailmanmarkkinoilla. Joten teidän lausunnossa on minusta, mielestäni kyllä muutamia heikkouksia argumentoinnissa. Jäsenvaltioilla valtiot teidän mielestänne vääristelevät hintoja Tämä ei mielestäni pidä paikkaansa, sillä nämä, nämä sopimukset, uudet sopimukset tai välineet eivät olisi pakollisia. Joten en usko, että näillä uusilla välineillä voitaisiin ennaltaehkäistä hintojen vaihteluja tai ennaltaehkäistä väärist, vääristämistä. Minulla olisi hyvin tärkeä kysymys teille. Nämä puitesäännökset ja nämä verkostosäännöt, saatteko ne aikaiseksi vuoteen 2014 mennessä? Entä sitten alueelliset aloitteet ja tarvittavan infrastruktuurin luominen, ne ovat aivan yhtä tärkeitä kysymyksiä kuin hintasääntelyviranomaisten toiminta jäsenvaltioissa. Tällä hetkellähän nämä viranomaiset, niillä on sekä myönteinen että kielteinen rooli. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin herra Potosnikille hänen puheenvuorostaan. Minun niin täytyy kuitenkin sanoa, että tämä oli mielestäni melko teoreettinen ja akateeminen luonteeltaan. Minä pohdin, minkälaisia välittömiä vaikutuksia tällä voisi olla vaikkapa Saksalle. Saksahan taistelee nyt ydinvoiman korvaamisen parissa, tai mitä tämä tarkoittaisi yhdistyneelle kuningaskunnalle, kun meillä alkaa olla tällainen kapasiteetti jyrkänne edessä ja meillä on hiilikapasiteettiin liittyviä ongelmia ja hyvin vähän ajatuksia siitä, kuinka tämä kapasiteetin puute voitaisiin korvata. Minua hämmästyttävät nämä herra Potosnikin antavat luvut. Minä pohdin, voisitteko antaa kopion tästä esityksestä. Haluaisin sen mielelläni. Voisitteko selventää minulle sitä, että kun te mainitsitte, että me tarvitsemme 300 miljardia jakeluun ja verkkoihin. Tästä 80 prosenttia saataisiin asetettua uudistuvan energian kohdalle. Tämähän olisi valtava summa rahaa. Ja sitten kapasiteetin kohdalla jälleen kerran keskitytään uudistuviin energialähteisiin. Meidän tulisi kyllä keskittyä siihen, että nämä kapasiteettimaksut ovat seurauksia siitä, että meillä ei ole fossiilisille polttoaineille, niille korvaamiselle kätevää ratkaisua. Tänä aamuna kuulin hyvin mielenkiintoisia lukuja liittyen aurinkoenergian energiatehokkuuteen. Ja tässä puhuttiin hyvin paljon energiaverkoista, mutta kun puhutaan uudistuvan energian hinnoista, sen edustajat niistä puhuvat, he tarkastelevat vain tämän energian raakahintaa. Kyllähän heidän pitäisi lisätä myöskin ne massiiviset kulut näihin lukuihin, jotka liittyvät kapasiteetin rakentamiseen ja verkkoihin, sillä eihän, eihän äm, uudistuvia energianlähteitä voida käyttää muutoin, ellei näitä rakenneta. uudistuvat energialähteet ovat paljon kalliimpia kuin ajateltua. Sitten haluaisin lisätä, että tähän liittyy hyvin paljon kaikenlaisia muuttujia. Ja äh, vanhana matemaatikkona minä näen, että siellä on kaoottinen järjestelmä taustalla. Ja matemaatikkona minua huolestuttaa se, että yksi kaoottisen järjestelmän äh, erityispiirre on se, että hyvin pieni muutos äh, aiheuttaa hyvin suuria seurauksia ja tämän vuoksi koko yhtälön seurauksia on hyvin vaikea arvioida ja minä uskon, että tämän nyt luotavana olevan järjestelmän tulokset tulevat olemaan hyvin erilaisia kuin mitä te oletette, aivan niin kuin komission päästökauppajärjestelmän tulokset olivat hyvin erilaisia kuin ne mitä oletettiin. Kiitoksia. Kiitos. Muistuttaisin vielä edustaja Helmer, että Tämä on eilen toimittu kaikille jäsenille tämä alustusteksti sähköpostitse. Se on kyllä teidän sähköpostilaatikossanne. Kaikille ITREN jäsenille tämä on siis toimitettu. Sitten Kolaska Bobiska. Dziękuję bardzo. Mam dwie uwagi. Pan... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi muutama kommentti. Totesitte, että tämä on erittäin olennaista, kun ajatellaan, että meillä on enemmän uusiutuvia energialähteitä käytössä ja myös jakeluverkot ovat kunnossa, niin näiltä osin muistuttaisin vain, että jotkut kollegat eivät oikein tätä ymmärrä. Kun rigi valiokunnassa laadimme omaa mietintöämme ja mietimme myös aluekehitysrahaston suhdetta energiaan – niin huomasimme, että oli tehty varoihin kaasun osalta, kaasun perusrakenteiden osalta leikkauksia. Tämä nyt on kuitenkin aika olennaista myös ajatellaan yhteistuotantoa tai biokaasun käyttöä voimaloissa. Siksi on erittäin tärkeää, että me keskitymme oikeisiin kysymyksiin, että saadaan aikaan kunnon tasapaino myös ajatellen rahoituksen jakamista. Tämä koskee siis myös aluekehitystä. Minulla olisi myös kysymys. Me tiedämme, että neuvottelut ovat nyt käynnissä. Niissä pyritään lisäämään kapasiteettia jäsenvaltioissa. Me tiedämme, että joissakin tapauksissa on kielteisenkin äänenpaino jo kuultu. Haluamme kuitenkin saada energiasisämarkkinat toimimaan. Me olemme myös huomanneet, että hintasignaalit ovat kovin erilaisia. Siksi kysyisin seuraavaa. Kun ajatellaan, mitä varoja komissio on nyt esittänyt tähän, niin voi olla, että ne eivät riitä. Voi olla, että ei meillä ole verkossa riittävästi kapasiteettia, päivästä se heikkeni. Jos näin käy, niin mitä te ehdotasitte? Rostia Van Just, uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä tiedoista. E, yksi kysymys. Meillähän on tämmöinen energiantuotannon eri valikoima eri maissa. Ja meillä on yleinen, ylein politiikkaamme sen suhteen, mutta miten voimme ennaltaehkäistä sen, että koska uusiutuvien energialähteiden saatavuus on vaihteleva, niin kun ajattelemme, kuka on tässä uhrina, no Alankomaissa esimerkiksi kaasun tuotanto, sehän on, se ei ole, se on melko päästötön vaihtoehto. Ja sitten taas hiilen käyttö kasvaa toisaalta. Eikö meidän pitäisi siis kiinnittää enemmän huomiota tällaisiin epätoivottuihin vaikutuksiin, sillä jos kaasun tuotanto tässä vähenee ja hiilen tuota, käyttö kasvaa, niin sehän on ongelma. Onko tämä siis sosiaalisesti neutraali lähestymistapa vai onko tässä nyt jotain takana? Siis meidän pitää siis sekä sijoitusten kannalta että päästöjen kannalta päästä ihanteelliseen tilanteeseen. Kiitos. No niin, tässä olivat puheenvuorot. Seuraavaksi vastauksia saadaan Alberto Potosnidilta. Thank you, Madam Chair, and thank you for... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Haluaisin nyt palata niihin kaikkiin. Olen pahoillani no olen nyt tänne kirjannut ylös ainakin jotain, tekisi myös selväksi, että kuten voitte varmasti hyvin kuvitellakin, niin näkemykset vaihtelevat kovasti jäsenvaltiosta toiseen, myös sääntelyiden parissa ajatellen, mitkä ovat yksityiskohdat eri osissa kapasiteettimarkkinoita. Eli joskus kerron henkilökohtaisen näkemykseni, jos se nyt on minkään arvoinen, vaikka pyrin pitäytymään ennen kaikkea siihen, mitä me yhteisön parissa ajattelemme. Herra Busek, toivottavasti viestini tuli selväksi. Energian markkinat ja sisämarkkinoiden yhdenmukaistaminen, varsinkin ajatellen sähkömarkkinoita, on edelleen etusijalla kahdestakin syystä, tai ainakin ensinnäkin siitä syystä, että se on tehokkain tapa vastata kysyntään ja toiseksi nimittäin joka tapauksessa. Se on paras pohjaa myös uusille järjestelyille, jos sellaisia tarvitaan. Eli näiltä osin varmastikin olemme ihan samoilla linjoilla. Ja me olemme kovasti ponnistelleet, ei pelkästään sääntelytasolla, ajatellen sääntöjen lukkoon lyömistä verkostoa ajatellen, että saadaan siirtojärjestelmän eromittakaavassa, vaan myös ihan täytäntöönpanon puolella niin, että sääntöjä noudatettaisiin 2014 mennessä täysimittaisesti. Täytäntöönpanokin pitäisi olla siihen menossa jo hyvässä vauhdissa. Kysyntä on tärkeää. Herra Koreira de Campus tätä korosti hänkin. Nimittäin, jos ajatellaan operatiivista luotettavuutta, niin ehkä kysyntä on halvin tapa tarjota sitä nimenomaan. Jos ajatellaan mitä enemmän meillä on käytössä uusiutuvia tai vaihtelevia tuulta ja aurinkovoimaa, no kuinka, mitä välimuotoja nyt ovat, mutta kuitenkin ne ovat hiukan erilaisia, mihin olemme perinteisesti tottuneet energiatuotannossa, niin totta kai operatiivinen luotettavuus on tärkeässä asemassa ja siksi kysynnän osuuskin on olennaista kustannuksista. No kuluttajilla totta kai pitäisi olla tarjolla parempia hintoja. Sanoisin myös, että meidän pitäisi yhdessä ihan pyrkiä minimoimaan kokonaiskustannuksia, kun huoltovarmuutta pyritään takaamaan. Ei ole kyse pelkästään energiamarkkinoilla olevista hinnoista, vaan muistakin kustannuksista on kyse. Eli jos me vertailemme jotain, esimerkiksi energiamarkkinoita markkinoita ilman mitään esteitä, niin täysin esteettä toimivat energiamarkkinat, joissa on ehkä hintakattoja, mutta sitten muita järjestelyä rinnalla, niin vertailussa täytyy huomioida kokonaiskustannukset. Herra Prodi Toivottavasti voisin rauhoitella teidän mieliänne, että meillä olisi eurooppalainen ulottuvuus mukana myös verkoston kasvattamisessa. Sitten kolmannen paketin pari vuoden ajan jo verkoston kehityssuunnitelmat nimenomaan Euroopan tasolla suunnitellaan sekä kaasun että sähkön osalta. Meillä on oma eurooppalainen siirtojärjestelmä sähkössä ja se on nyt meidän esimerkkimme myös, kun verkkoa laajennetaan koskemaan kaikkia jäsenvaltioita. Toisin sanoen minun mielestäni kyllä tämä on tärkeä uutuus verkoston suunnittelussa. Infrastruktuuripaketti piakkoin hyväksytään. Sekin korostaa niin kutsutua yhteisen intressin hanketta. Se koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota. Se on alueellinen, eli peräti EUn mittainenkin ulottuvuus jo verkon kehittelyssä. Ainakin siellä on suunnittelussa Euroopan ulottuvuus mukana. Toivottavasti tämä nyt jossain määrin rauhoittelee teidän mieltänne. Herra Tsitsitsä, en minä tiedä, käytänkö, käytänkö mitään koodeja, mutta joku, muutama viesti tässä aika selväksi tuli kai tästä minun alustuksestani ja asiakirjasta. Esteet on poistettava, jos halutaan hyvin toimivat energiamarkkinat monistakin syistä, ei pelkästään, että meillä on riittävästi energiaa tai huoltovarmuus säilyy. Virastossa meillä ei ole tietenkään toimivaltaa suoraan puuttua siihen, miten markkinat toimivat. Me olemme mukana määrittelemässä sääntöjä, me seuraamme markkinoita, todennäköisesti myös se, mikä on meidän arvokkain panoksemme tässä, on se, mitä me tarjoamme mielipiteinä, selvityksinä, pyynnöstä, mutta myös meidän seurantatoimemme. Viime marraskuussa laadimmekin ensimmäisen markkinoiden seurantakertomuksen. Siinä viittasimme esteisiin ja suuntauksiin energiamarkkinoille. Ja tänä vuonna markkinan seuranta kertomuksessa keskitytään ennen kaikkea esteisiin, joita on energiamarkkinoiden äh, integroimisessa. Tässä on meidän panoksemme. Muut tahot, joilla on enemmän toimivaltaa kansallisella Euroopan tasolla – varmasti sitten huomioivat meidän tutkimuksemme ja toimivat sen mukaan. Joka tapauksessa, kuten jo totesinkin, me ponnistelemme kovasti sen jälkeen, kun kaksi vuotta sitten meidät perustettiin, että katsotaan, että sääntöjä täytäntöön pannaan sitten, kun on hyväksytty jopa jo ennen, jotta todellakin saavutetaan 2014 tavoitteet. No, miten sitten energialla voidaan pitää houkuttelevana pääomille? No, minä en ole mikään si- sijoituspankkiiri, en voi suoraan siihen vastata, mutta ainakin meidän pitäisi tarjota vakaat sääntelypuitteet. Näin me voimme auttaa siinä, että sääntelystä on vähemmän vaaraa, koska markkinat eivät tykkää sääntelystä. Siksi sääntelypuolella meillä haasteena on, ja tässä muuten me kovasti peräänkuulutamme sisämarkkinoiden loppuun saattamista. Se on jo saavutus sinällään ja varmasti paras takuu myös vakaille sääntelypuitteille ja vakaille politiikalle. Kyllä, on erilaisia järjestelmiä myös tuissa eri markkinoilla – on eri sääntöjä eri markkinoilla. Sähkömarkkinoiden integroi, niin pitäisi johtaa hintojen lähestymiseen. Lähentyminen sinällä ei pitäisi olla tavoitteena. Jonkun verran lähentymistä halutaan toki, mutta tässä täytyisi ottaa ennen kaikkea verkkoon. Yksi esimerkki. Paljon saadaan aikaan jo kohentamalla sääntöjä 2010-2011 kaudella, kun me otimme tämän yhteyden Saksan ja Alankomaiden välillä, niin lähentyminen nousi 87 prosenttiin tuossa ajassa. Tällainen tieto löytyy meidän markkinaseurantakertomuksestamme, eikä sinne paljonkaan investointu perusrakenteisiin, vaan sääntöjä kohennettiin. Eli markkinoiden yhdistäminen, kytkeminen toteutuu siellä paremmin kuin aikaisemmin. Ja yhtä lailla haluamme myös viedä eteenpäin tämän prosessin loppuun saattamista 2014 mennessä. Olen aivan samaa mieltä, että mitä tulee uusiutuvien hintoihin, niin pitäisi toki huomioida kaikki kustannukset. Minä tarjosin teille joitakin tietoja, 300 miljardia verkkoihin ja siitä 80 prosenttia infrastruktuuriin, siis 100 miljardia, liittyy jotenkin siihen, että uusiutuvat huomioitaisiin. Uusiutuvat varmasti ovat suurin haaste myös verkon kehittämisessä. Tässä on tavallaan nyt suunnan muutos tullut. Tuleva sähköjärjestelmä ei ole sen näköinen kuin se on tähän asti ollut. Lopuksi toteaisin, ja niin kuin toivottavasti tässä ei mennyt mitään tärkeää ohi niin nimittäin nämä luvut, joihin minä viittasin, koskivat sähköverkkoja, totta kai sijoitettu myös kaasuun, mutta siellä haastat ovat vähän toisella näköiset. Ne jossain määrin liittyvät myös uusiutuviin, nimittäin kyllä. Kaasu on sellainen lähde, johon uusiutuvat eniten vaikuttavat, jos niitä enemmän tulee, koska nimittäin jo nyt kaasuvoimalat kärsivät ikään kuin kilpailusta uusiutuvin suunnalta, ja niitä on käytetty vähemmän aikaa kuin on ajateltukaan. Mutta täytyy katsoa, mitä polttoaineita sitten käytetään uusiutuvien tukena, ehkä kaasu just, juuri. Siksi kaasuukin kyllä uusiutuvien käyttöönotto vaikuttaa. Siksi vain täytyy varmistaa, että kaasumarkkinoilla on riittävästi joustoa, että kaasualakin voi jotenkin reagoida siihen, kun sähköalalla tulee muutoksia. Ja sitten, jos ajatellaan, minkälaisia summia tarvitaan energiaan verkkojen Eurooppa-välineessä, ne tuskin kukaan kuvittelekaan, että kaikki tarpeet voidaan sillä kattaa, ainakaan mitä ajateltiin alun perin. No, pontta ehkä saadaan kuitenkin investoinneille te- selvitysten muodossa tai jos ei ole mitään kaupallista kannattavuutta, esimerkiksi huoltovarmuus edellyttää sellaista sijoittamista tai investointia, jossa ei ole kaupallista arvoa, ainakin siinä missä määrin markkinat voisivat hyödyntää, mutta totta kai minä esitin tällaisen arvion, että jos ajatellaan pelkästään siirtoa, niin tulevien kahdeksan vuoden aikana tarvitaan kahdeksan miljardia tämän eurooppalaisen integroidun verkon kehittämiseen. Eli mitä tahansa saadaan verkkojen Eurooppa-välineestä, niin se on vain pisara veressä. Tarvitaan yksityistä pääomaa pelin mukaan maksamaan kuluja tariffien muodossa, kuten aina on ollut. Mutta totta kai tarvittiin varmistaa myös se, että investointi toteutuu mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on kymmenvuotissuunnitelmassakin ja kustannushyötyanalyysin myötä on totta kai on korostettu yhä enemmän tätä yhteisen intressin hankekäsitettä uudessa perusrakennepaketissa. Toivottavasti nyt otin esille kaikki. Ole varoinen, jos jotain meni ohi. Mutta kuten puheenjohtaja totesi, Tämä alustukseni on myös toimitettu teille. Sitä ei vielä julkaista meidän verkkosivullamme, koska halusimme teille tilaisuuden sitä ensin mietiskellä. Ja totta kai kahden keskeisestikin voi vastata vielä kysymyksiin. Kiitoksia. Bene, ringraziamo. Hyvä, kiitoksia Alberto Potocnigia, Aserin tohtoria tästä alustuksesta. Niin, todellakin muistuttaisin vielä, että Teille on toimitettu kalvot ja teksti kaikille valiokunnan jäsenille ja sitten menemme Hallin lausuntoon. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Henkilöautot vastaavat 20 prosentista Euroopan unionin päästöistä ja tämä asetus koskettaa sitä, kuinka voisimme saavuttaa ne tavoitteet, joista on jo sovittu, jotka liittyvät Eurooppa 2020. Tässä aikaraja on hyvin tärkeä, ei vain siksi, että kasvihuonekaasua tulee leikata. Tämä on hyvin tärkeää, mutta tämä on myöskin tärkeää taloudellisesti. Teollisuus tarvitsee kannustimia, jotta se voisi tehdä suuria leikkauksia. Ja tämä ei ole helppoa. Autoteollisuuden tilanne ei tällä hetkellä ole kriisin vuoksi helppo ja meidän täytyy löytää tapoja leikata hiilidioksidipäästöjä joustavasti sillä tavalla, että tuemme autoteollisuutta, koko autoteollisuutta tässä prosessissa. Minä ehdotan kahta perusperiaatetta. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa se, että hiilidioksidipäästöjen leikkaukset tehdään oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti, ja tämä täytyy tehdä joustavalla ja varmalla tavalla. Edistävällä tavalla meillä on 133, 123 tarkistusta, mutta minä puhuisin nyt tässä 506 kysymyksestä. Ensinnäkin 2020 tavoitteet. Tähän liittyy hyvin monia tarkistuksia. Tämä menee 6 grammasta 70 grammaan vuoteen 2050 mennessä. Meidän täytyy löytää hyvä tapa edetä asiassa. On aivan selvää, että leikkaukset leikkauksia tapahtuu. Ja on hyvin tärkeää, että teollisuudella on jonkin verran varmuutta päästöjen leikkauksista. Euro- Yhdysvallat on tehnyt jo vuodelle 2020 omat leikkaustavoitteensa, ja tässä Euroopan unioni sen tulisi jo miettiä omiaan. Tämä tulee toteuttaa joustavalla tavalla. Meidän täytyy varmistaa se, että otamme erilaiset teknologiset taloudelliset kehityskulut huomioon Osa ihmisistä on sitä mieltä, että meidän tulisi uutta testisykliä odottaa, mutta minä en ole samaa mieltä. Tämä testisyklimenettely on osa prosesseja, jotka me jo tiedämme, josta meillä on jo aika selkeä, selkeä käsitys. Ja erityisesti, koska Eurooppa 2020 ja uusi mandaatti ja uusi komissio on tässä pian tulossa. Me tiedämme, että viivistyksiä tulee mahdollisesti koitumaan. Ja jos me todellakin haluamme saada vuoteen 2020 mennessä edistystä aika, meidän täytyy toimia mitään viivytyksiä ei pitäisi sallia. Tässä on kaksi taktiikkaa. Eräät ovat sitä mieltä, että meidän tulisi vuoteen 2021 asti odottaa toisten mielestä taas meidän pitäisi sitoutua vuoteen 2016, eli aikaisempaa takarajaa. Mielestäni tässä meidän tulisi olla komission linjoilla. He puhuivat vuodesta 2014 ja sitten parista vuodesta toimeenpanolle ja äh, nykyisen olemassa olevan säätelyn äh, mukauttamiseen. jos he sanovat 2000 äh, 14 niin meidän tulisi siihen voida sitoutua. Sitten nämä superbonukset, näihin liittyy kysymyksiä. Monet tarkistukset, myös minunkin, suosittelevat enemmän joustavuutta. Uskon, että tässä on selvää, että jos haluamme saada aikaan suuria muutoksia, joita pitäisi saada aikaan, suuria päästöjen leikkauksia, me tarvitsemme muutosaskelia me pääsemme tällaisen eh, nykytyyppisen polttomoottorijärjestelmän kautta vain tiettyyn päästöjen leikkaustasoon, joten teollisuutta tulee tukea uusien innovaation käyttämisessä. Ongelmana on se, että jos meillä on superbonusjärjestelmä, tämä eh, uhkaisi tämän 19 gramman tavoitetta. Ja esimerkiksi saksalaisten kollegojen tekemät ehdotukset saattaisivat 14 grammalla uhata tätä meidän nykyistä tavoitettamme. Me emme voi hyväksyä tällaisia ajatuksia, ne menevät kokonaista tarkoitusta vastaan. Kyseessä ei ole se, että tässä ryhtyisimme muuttamaan tavoitetta, vaan kyseessä on pohtia, kuinka tavoitteen voimme saavuttaa sitten Nämä superbonuksia. Ajatuksena on se, että me ryhdymme niitä teollisuuden myöntämään jo nyt. Eh, eräät kollegat ovat olleet aivan toisenlaisilla linjoilla. He haluaisivat joustavan järjestelmän, eh, aivan kuten Yhdysvalloissa – tarkoituksena olisi jonkinlaisia rajoja. Sosiaaliset puhut esimerkiksi neljästä grammasta ja sitten jos teollisuus voisi ylittää tämän tavoitteen, ne voisivat saada äh, suurempia äh, joustoja, mutta he haluaisivat tehdä mahdolliseksi myöskin tämän sellaisille äh, tuottajille, jotka eivät käytä uutta teknologiaa, niin että tavoitteita olisi mahdollista tavoitella myöskin käyttäen tavanomaista polttomoottoritekniikkaa. Jos siirrymme eteenpäin, toinen tarkistusryhmä liittyy näihin pieniin tuottajiin. Edustajat Busin ja Ford ovat halunneet kasvattaa kynnystä 500 000 tuotettuun autoon. Minulla ei ole tässä ongelmaa. Tämä ei mitenkään vakavasti vaaranna tavoitteen saavuttamista. Sillä on pieni vaikutus, mutta ei sellainen, mistä me, meidän pitäisi olla huolissamme. tämä auttaisi teollisuutta. Samoin nämä muut poikkeukset. Minä haluaisin sanoa muutaman sanan Äh, ekoinnovointiin liittyen on jonkin verran tarkistuksia, mutta minä olen käsittänyt, että ne ovat tämän äh, asetuksen ulkopuolella ja ehkä liittyvät komitologiaan. Tässä minä haluaisin kuulla komission mielipiteen tästä asiasta. Sitten käytettävyysparametrit käytetäänkö tässä nyt äm, auton painoa vai jalanjälkeä tai massaa vai jalanjälkeä. Minä ehdotan että vuoden 2020 jälkeen valitsemme jalanjäljen, kuten komissio on jo suositellut, se olisi järkevä etenemistapa. Minä olen hyvin avoin keskusteluille. Meillä on ollut jo hyvä kokous varjoesittelijöiden kanssa ja minä odotan innolla teidän ehdotuksianne ja jatko työtä kollegoiden kanssa näiden asioiden parissa niin, että me voisimme löytää joitakin tyydyttäviä ratkaisuja. Kiitoksia. Minuutti. Kiitoksia. Bradzina, kolme minuuttia. Děkuji, paní předsedající. Já bych... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen hyvästä yhteistyöstään meidän varjoesittelijöiden kanssa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, mitä tulee vuoden 2020 yleistavoitteisiin. Olen myös samaa mieltä tästä uudesta testisyklistä ja sen aikarajoista. Ja lisäksi vuoden 2020 jälkeen varmasti autoalalle tulee uutta teknologiaa ja polttomoottoriin moottorille saadaan seuraaja tai sitten se siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Voimme sitten arvioida hiilijalanjälkeä uudelleen. Mutta superbonusasia on kyllä vaikea asia. Mielestäni superbonukset ovat kannustin uuden teknologian kehittämiseen. Esittelijä ja muut pitävät superbonuksia taas mahdollisena porsaan reikänä, jota voitaisiin käyttää jota voisin käyttää vähähiilisten moottorien kehittämisen välttämiseksi. Mielestäni näin ei kuitenkaan ole. Tämähän, tämähän puoltaa tai edistää ennen kaikkea sähköajoneuvoja ja se rankaisee niitä tuottajia, jotka eivät valmista tarpeeksi ajoneuvoja, jotka ovat 35 gramman rajan alapuolella. On kyseenalaista, ovatko nämä ajoneuvot valmiita markkinoille ja ovatko ne hintansa kannalta järkevä vaihtoehto kuluttajalle. Mielestäni myös pitkäaikaiset tavoitteet vuoden 2020 jälkeen ovat tärkeitä, sillä aina, kun muutamme tavoitteita, luomme epävarmuutta markkinoille ja myös esittelijä on samaa mieltä siitä, että eurooppalainen autoala ei tällä hetkellä ole tarpeeksi hyvässä kunnassa kestääkseen kestääkseen radikaaleja vuoden 2020 jälkeisiä tavoitteita monet auton, autoalan tuottajat ovat kannattavia pelkästään EUn ulkopuolella. Eli meidän pitää ajatella työpaikkoja ja eurooppalaisten valmistajien tulevaisuutta, kun valmistelemme tätä asiakirjaa. Nämä ovat mielestäni niitä pääaiheita, joista annettiin tarkistuksia ja odotan lailla tulevaa yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia kollega Van Brent. Dank u wel, voorzitter. Um, ehm, uh, eh, laat me ook beginnen met de... Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, valmistelijaa hyvästä lausunnosta. Haluaisin kiittää häntä myös jo hänen tekemistä onnisteluista, että varjoesittelijät ovat olleet kuviossa mukana. Varmasti teemme vielä tiivimpää yhteistyötä jatkossa tulevina viikkoina, niin että saadaan aikaan hyviä tuloksia. No, kollegat, tämä on nyt sen tyyppistä lainsäädäntöä, missä voi käydä niin, että meillä on suuria ideologioita, jotka ehkä ovat sukset ristissä, ympäristövastaan teollisuus esimerkiksi, mutta ei se välttämättä tarvitse olla näin, ei ollenkaan. Nimittäin jos ajatellaan, että lähtökohtana on nimenomaan ilmaston suojeleminen, ympäristön suojelu niin, että olisi tästä maksettaisinkin vähemmän, niin eiköhän se ole kuluttajan kannalta hyvä asia. Ja mielestäni tämä voidaan aivan hyvin kytkeä myös teollisuuden edellytysten parantamiseen. Minun mielestäni varmasti voidaan saada aikaan hyviä tuloksia tältä pohjalta. No, tämä 20, 20 tavoite on ihan hyvä ja se on ehkä hyvä pitää mukana vielä tässä huomioida se myös tässä lainsäädännössä sen takaamiseksi, että testaukset hoidetaan kunnolla. Tähän liittyy yksi toinenkin tärkeä kysymys, jota varmasti työstämme vielä yhdessä. Nimittäin tämä ristiriita tai Liita Kapula sen osalta, pitäisikö tavoite ollakin 2025. Eikö tässä ole hyvä olla joustava, jos markkinat esimerkiksi muuttuvat, jos tekniikkakin kehittyy tai tulee uusia testisyklejä ja niin edelleen. Tilanne saattaa muuttua. Siksi me tarvitsemme kuitenkin teollisuuden parissakin jonkinlaista vakautta suunnitelmia ajatellen. Sitten vielä nämä superbonukset, joista varmasti käydään enemmän vielä keskustelua. Ehkä on hyvä paneutua siihen seikkaperäisemmin ja katsoa, mikä niiden tarkoitusperä oikein on. Meidän täytyy varmasti myös tunnustaa se, että superbonukset eivät oikeastaan ole kovin tehokas tapa Usein niitä käytetään nimenomaan ajatuksena, että tässä halutaan paremminkin viedä pohjalaisäännöltä, kun sen sijaan haluamme hyvän superbonusjärjestelmän. Ei tietenkään sellaista järjestelmää, missä kilpailu vääristyy. Näin syntyy vain porsanreikiä. Lopuksi totesin vielä seuraavaa. Minä olen myös itse tehnyt omia ehdotuksia, jotta saadaan joustava järjestelmä aikaan. Tästä voidaan varmasti keskustella. Mutta tämä on ihan hyvä suunta, mihin on lähdetty ja pyytäisin, että valmistelija tutustuisi myös komission kanssa joihinkin teknisiin seikkoihin, että saataisiin aikaan hyvä sopuratkaisu, joka perustuu nimenomaan välttämättömiin teknisiin määrityksiin. Ajatuksena varmasti tässä superbonuksen taustallakin on, että annettaisiin kannustimia äh, innovaation aikaansaamiseksi, ettei ainakaan porsarekiä. No. Edustaja Tosanowski. Děkuji, paní předsedkyně. Já mm, z časových důvodů nebudu... Kiitoksia. Aika ei ole paljon, joten en toista asioita, joita kollegat jo mainitsivat. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen ponnistuksistaan löytää yhteinen linja hyvin laajassa ilmaistujen mielipiteiden kentässä. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, erityisesti autoteollisuuden osalta. Meidän täytyy tiedostaa se, että eräät ajatukset näyttävät mukavilta paperilla. Mutta jos me todellakin ajamme uudistamisen nopeutta, saattaa tapahtua sellainen tilanne, että asetamme autoteollisuuden uhanalaiseksi, sillä tämän kulut saattaisivat olla hyvin suuret. Minä olen samaa mieltä, että 2020 tavoitteet on määritelty sellaiselle tasolle, että autoteollisuuden on niitä vaikea saavuttaa. Minä en ole samaa mieltä siinä, että meillä pitäisi olla vuodelle 2025 tavoite. Tässä on 12 vuotta edessä ja on hyvin vaikea näin pitkällä aikavälillä arvioida, minkälaisia edistyksiä tapahtuu, minkälaisia tutkimuksen edistyksiä tapahtuu. Mielestäni ei ole realistista, että meillä olisi näin pitkällä aikavälillä määriteltyjä tavoitteita. Tämän vuoksi ehdotan, että tämä ehdotus asetettaisiin vuodelle 2016 tai 2020 ja meidän tulisi tarkastella, minkälainen teknologia edistyksen tilanne silloin on esimerkiksi. Sitten autoteollisuudelle myönnettävät superbonukset, jotta ne voisivat luoda uusia konsepteja ja uusia ajatuksia. On mielestäni hyvä ja minä tukisin sitä, että superbonukset säilytetään nykyisen kaltaisina. Meidän ei tule luoda lisää epävarmuutta hyvin vaikeissa olosuhteissa, vaikeissa tilanteissa oleville autoteollisuuden edustajille. Autoteollisuus on erittäin tärkeä osa BKTtä monissa maissa, eikä sitä saada liiallisella hallinnolla vaarantaa. Kiitoksia. Hyvä. Tässä olivat varjoesittelijät, sitten muut, eli kollega Kramer ensimmäisenä. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Hallille työstä tämän asiakirjan eteen. Yksi huomautus näistä tarkistuksista on varmaa, että on totta, että vuoden 2020 tavoitteita ei muuteta. Nyt on sitten ehdotettu, että 2020 tavoitteita muutettaisiin, mutta autoalalla on tietyt tuotantosyklit ja vuoden 2020 markkinoille tulevat ajoneuvot ovat nyt jo kehityksessä, joten ei tässä pitäisi epävarmuutta luoda. Meidän pitäisi keskustelussa myös aina ottaa huomioon, että meillä on maailman kunnianhimoisin hiilidioksidisääntely. Tietysti näitä sääntelyitä on vaikea verrata toisiaan, Japanissa, Koreassa, siis Etelä-Koreassa ja USAssa on eri, eri lainsäädäntö, mutta meillä on EUssa kai kunnianhimoisin järjestelmä. Ja kaikki kaikki välineet taas eivät auta teollisuutta, vaan saattavat ajaa teollisuuden nurkkaan. Minä olen huomauttanut, että keskimäärin alhaiset hiilidioksidipäästöt ajoneuvokannassa eivät välttämättä lupaa menestystä. Eli suurin, suurimpia taloudellisia, tu, taloudellisia ongelmia on juuri näillä valmistajilla, jotka valmistavat tällaisia vähäpäästöisiä autoja. Kilpailukykyisiä EU-ssa e ovat ne valmistajat, jotka valmistavat premium-autoja, isompia autoja, ja ne, niillä on vaikeuksia saavuttaa nämä CO2-tavoitteet. Tämä sitten johtaa minut kysymykseen, mitä vuoden 2020, 2020 jälkeen tapahtuisi. Meidän pitäisi meidän pitäisi tehdä ensiksi vaikutusten arvioinnin ja perustella kaikki toimet. Loppujen lopuksi meidät meillä tulee olemaan uutta teknologiaa. Me emme esimerkiksi tiedä, mikä on sähköajoneuvojen ja sähkömoottoreiden osuus. Eli emme voi si- sitten tavallaan aivan tyhjästä luoda tällaista poliittista ö, säännöstä, vaan, vaan säännöstä pitää tulla myöhemmin ja niiden pitää perustua vaikutusten arviointiin. Kiitos. Edustaja Langen. 2000. Kiitos. Olin vuonna 2008 esittelijä ja ja Saksan ja Ranskan hallituksen, hallitusta vastaan minä kollega Sarkonin kanssa puolustin kunnianhimoisia tavoitteita, ja kunnianhimoinen tavoite oli kannustin EU-teollisuudelle CO2-päästöjen pienentämiseen, ja minä, minä haluaisin vastustaa sitä, jos mietinnössä mainitaan esimerkiksi USAn puolittaminen. Esimerkiksi Kaliforniassa, Kaliforniassa tavoite pitkäaikaisesti on kaksinkertainen meidän tavoitteemme suhteen. Eli me emme nyt tässä saa vaikeuttaa autoteollisuuden tilannetta. Rova Hall, onko totta, että tämä teidän, tämä teidän varjoesittelijäkokous siihen kutsuttiin Toyota eikä eurooppalaisia autovalmistajia. Onko tämä totta? Onko, onko, minun täytyy kyllä kysyä, onko meillä teollisuusvaliokunnassa ylipäänsä oikea osittelija tälle asialle. Me tässä, tässä otetaan esille juuri ne seikat, jotka eivät aikaisemmin olleet enemmistön kannattamia – Van Bremt oli myös tuolloin ö, vastustavalla puolella, eikä hänkään voittanut. Me tarvitsemme yhtenäisen testisyklin, me tarvitsemme, että, tarvitsemme sitä, että teknologiaa edistetään ja superbonuksia, ekoinnovointia pitää tukea. Ja, ja nyt meillä oli me teimme silloin hyvin onnistuneen ehdotuksen ja nyt sitä yritetään sitten kiertää. Meidän pitäisi vastustaa sitä ja minä olen sitä mieltä, että tämä mietintö ei ole riittävä. Komission ehdotus on paljon parempi pitkäaikaisesti nähtynä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Quadras. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. No, kun tässä suunnataan katseet tulevaisuuteen, uusien henkilöajoneuvojen päästöjen vähentämistavoitteissa, niin nämä tavoitteet todella ovat tärkeitä. Mutta tämä 2020 tavoite on selvä merkki alalle, että tarvitaan autoja, joiden päästöt ovat vähäisemmät. Ennen kuin määritellään tavoitetta 2025 varten, niin ehkä olisi hyvä odotella ja katsoa, kun saadaan uusi testisykli, kun meillä on, meillä on oma menettely uusi henkilöautio varten maailmanlaajuisesti tulossa. Ilman tätä tietoa voimme ehkä tehdä vääriä päätöksiä. On parempi tehdä asiat silloin, kun tiedämme, mitä teemme. Muutoin käy niin, että jos vain siirrämme tavoitetta kauemmaksi ja kauemmaksi, niin se aiheuttaa hämmennystä, epävakautta, voi vääristää myös alan luottamusta. Tämä on kuitenkin aika tärkeää ajatella investointeja. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevassa lausunnossa olisi hyvä huomioida se, että komissio miettisi myös eri mahdollisuuksia korvata nykyinen lähestymistapa siinä vain tuotantoon liittyvät ja käyttöön liittyvät päästökset huomioidaan niin, että siihen korvattaisiin elinkaarien lähestymistavalla. Tässä huomioitaisiin päästöt kaikissa vaiheissa auton elinkaarta, materiaalit, tuotanto, myös kierrätys autosta luopumisen yhteydessä. Näin saataisiin kokonaisvaltaisempi ajatus tästä. Superbonuksista puheen ollen sitten nyt, jos on autoilijoiden päästöt ovat alle 50 grammaa per kilometri, saavat superbonuksia – 2015 asti. Ensin 3,5 ajoneuvoa kunkin kohdalla ja sitten pikkuhiljaa mennään 1,5. 2020 2003 kaudelle komissio esittää, että jos autot päästävät vähemmän kuin 35 grammaa per kilometri, niin saavat supervonuksia 1,5 ajoneuvon arvosta kukin. Mutta tässä on kuitenkin yksi aukko 2016-2019 kaudella. Olen esittänyt tähän jotain. Lopuksi tukisi myös ajatusta, että poistettaisiin autojen enimmäismäärä, jonka tuotanto, tuottaja voi ottaa superbonusten piiriin, koska se on tärkeä väline, jotta voidaan uutta tekniikkaa tukea tuotannossa. Totta kai valmistajat tarvitsevat myös pitkällä aikavälillä varmuutta, ja tämä toimi ei sitä auttaisi. Grazie. La parola collega... Kiitoksia, kollega Kjerk. Kjerk. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitos, puheenjohtaja. Yleisesti olen sitä mieltä, että Tällaisessa hankkeessa Euroopan komissiota tulisi tukea. Eli siis hiilidioksidipäästöjä pitäisi rajoittaa. Sillä on tärkeä rooli polttoaineiden kulutuksessa. Eli tässä on kyse hyvistä rajoituksista. Ennen kaikkea tämä käyttöarve, sen käsite, siinähän on kyse siis massasta. Massasta suhteessa äh, ajoneuvon alaan. Eli siinä pitää ottaa kyllä kyse ähm, huomioon eri kriteerit, myös ähm, kilometrimäärät. Ja nämä kriteerit ovat merkittäviä auton ominaisuuksien kannalta. Ja tällähän on vaikutuksia kaikkien esimerkiksi parkkipaikkojen kokoon. Eli komissio on tässä ehdottanut eri kor- kriteerejä parametreihin. Entä sitten pienet valmistajat? Niin äh, mielestäni nämä säännökset ovat turhia, sillä – joillakin joskin autoissa on esimerkiksi 500 hevosvoimaa. Silloin tällaisia poikkeuksia ei tarvita, sillä se on hinnassa jo huomioitu. Jotkut autot ö, saastuttavat enemmän, joten haluaisin puhua nyt tässä päästöistä. Me, me puhumme hiukkaspäästöistä, melupäästöistä kaikista erilaisista päästöistä, emme pelkästään hiilidioksidipäästöistä. Jos yrittää torjua yhtä päästömuotoa, esimerkiksi melupäästöjä, niin silloin katsotaan esimerkiksi hiljennintä, mutta se taas vaikuttaa muihin päästöihin. Eli tämäkin pitää ottaa huomioon. Tuotannossa meidän pitää ottaa huomioon hiilidioksidipäästöt sekä valmistuksessa että elinkaaren aikana, että sitten auton, auton osia kierrätettäessä. Superbonuksesta olen sitä mieltä, että ne ovat hyvä idea. Ne voivat edistää kilpailukykyä ja lisäksi ne edistävät innovointia ja uusien teknologien kehittämistä. Lopuksi Haluaisin huomata tästä hiilidioksidipäästöjen mittaamisesta ähm, massan suhteen. Tässä pitäisi ottaa huomioon vuoden 2020 äh, tavoitteet. että me yritämme siis päästä tiettyihin hiilidioksiditavoitteisiin, mutta me tiedämme, että ajoneuvot äh, ovat noin kahdeksan kiloa kevyempiä vuoteen 2020 mennessä. Myös kevyet hyötyajoneuvot ovat kevyempiä, ja sekin pitää pitää mielessä. Se vaikuttaa sellaisiin teollisiin aloihin kuin terästeollisuuteen, jossa tuotetaan eri paksuisia levyjä. Kollega Andres Maria. Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. No, periaatteessa varmasti haluamme kuluttaa vähemmän energiaa, aiheuttaa päästöjä vähemmän. Tämä varmasti on tämä yhteinen etenemissuunnitelma, jos ajatellaan 2020 tavoitteena, varmasti kaikki tukevat, jopa teollisuuskin, on sitä mieltä, että se on saavutettavissa nyt, kun arvioidaan vaikutuksia. 2014 saadaan komission vaikutusten arviointi ja mietitään, onko 2025 tavoitteena konkreettisesti toteutettavissa. Haluan komissiolta tietää, otetaanko tässä huomioon myös taloudellinen kriisi ja tekniset muutokset tavoitetta määriteltäessä. Vaikuttaako se siis? Toiseksi superbonuksista kysymys. Vaikuttaa sitä superbonukset kärsivät monimutkaista säätelystä. Tarvitaan hyvä järjestelmä. Jotkut ovat sen puolesta, toiset sitä vastaan, mutta superbonukset tukevat nimenomaan uusiutumista ja innovaatioita. On eri, tämä autokannan uusiminen on erittäin tärkeää, varsinkin kun ajatellaan näitä kriisin aikoja. Eivät ihmiset osta autoja. Ja totta kai vanhat autot edelleen saastuttavat. Superbonukset ehkä olisivat yksi ratkaisu ongelmaan, mutta tavoitteet olkoot selvät. Kiitos. Grazie. Kiitos. Merzanos. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme EPP-kollegoidemme kanssa esittäneet monia tarkistuksia tähän. Mietintöön tarkoitus olisi pehmentää komission aloitetta ja tässä voisin tuoda osa niistä esiin. Tämän asetuksen hyväksymisen lisäksi meidän täytyy myöskin suojella autoteollisuuden kilpailukykyä sillä se on hyvin vaikeassa liiketoimintatilanteessa Euroopassa. 8,7 prosenttia autojen kysyntä on keskimääräisesti laskenut vuoden 1990 jälkeen. Tilanne on ollut autoteollisuudelle erittäin vaikea ja viime vuosina myyntiluvut olivat alhaisimmat 20 vuoteen komission tavoiteluvut ovat erittäin kunnianhimoiset ja erityisesti, koska talouden tilanne on niin vaikea tällä hetkellä. On hyvin tärkeää, että me ajattelemme työpaikkoja ja siksi meidän ei tulisi tarkastella tätä lainsäädäntöaloitetta irrallaan. Tämän vuoksi me emme voi täysin tukea komission ehdotuksia vuoden 2020 aloitteisiin. Kuitenkin tämä asetus käsittelee vuotta 2020. Meidän ei tulisi sen jälkeiselle ajalle vielä asettaa mitään päästöjen leikkauksien tavoitetta. Tämän lisäksi meidän tulisi vuoden 2016 jälkeen aikaisintaan palata asiaan. Teollisuus tarvitsee suunnitteluaikaa, varmuutta ja kyllä meidän täytyy vähentää myöskin polttoaineen kulutusta vuoden 2020 jälkeen kuluttajien intressien mukaistahan tämä olisi, mutta se, että meillä olisi nyt tavoitteita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ilman, että meillä ei ole selvästi tunnettua prosessia, herättää huolta siitä, olisivatko nämä luvut aivan puhtaasti poliittisia. Me tarvitsemme parempaa säätelyä ennakoitavin, kestävin tuloksin. Kiitoksia. Remek, prego. Děkuji, paní předsedkyně. Já... Kiitos, puheenjohtaja. En ole varjoesittelijä tässä mietinnössä, enkä nyt puhu tässä koko ryhmäni puolesta, Guen puolesta siis, sillä varmasti meillä on eri äviä kantoja tässä asiassa. mutta suurin osa ryhmästäni pyytäisi tässä kyllä maltillista lähestymistapaa, sillä ajoneuvothan liittyvät myös yhteiskunnan demokratisoitumiseen. Ajoneuvot edistävät ihmisten vapaa-ajan vaihtoehtoja ja liikkuvuutta. Toisaalta sitten taas autot autoihin liittyy myös muita näkökohtia, esimerkiksi työpaikkojen luominen. Autoteollisuudessa on paljon alihankkijoita. Alihankkijoiden kohdalla työpaikkoja on kadonnut viime vuonna paljonkin. Emme halua vaikeuttaa näitä ongelmia. Autonvalmistaja on kyllä vaikeaa selvitä tästä liiketoimintaympäristössä tai niiden alihankkijoiden. Esimerkiksi Tsekin tasavallassa keski, autojen keski-ikä on noin 14 vuotta, keskimääräinen ikä. Ihmisellä ei ole rahaa ostaa uutta autoa ja uusi teknologia tekee autoista yleensä vieläkin kalliimpia. Tietysti jos kieltäisimme vanhojen autojen käytön, se ei olisi demokraattista. Sillä me vaikeuttaisimme heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämää entisestään. Haluaisin lisäksi kysyä, kuka esimerkiksi, kenellä esimerkiksi olisi varaa ostaa täysin alumiinista tehty auto tietyt äm, muut kuin tieliikenteeseen ö, tarkoitetut ajoneuvot voivat maksaa jopa 150 000 euroa. Olen siis samaa mieltä herra Tosinoskin kanssa, mitä tulee näihin superbonuksiin. Kiitos. Kiitos edustaja Remek. Sitten komissio, jos on halukas puhumaan. Prego. Thank you very much for these comments. We've already Paljon kiitoksia näistä huomioista. Me kommentoimme jo esittelijä mietintöluonnosta, joten minä keskityn nyt pääkysymyksiin, jotka ovat näissä tarkistuksissa tulleet esiin. Ähm, aluksi monissa tarkistuksissa käsiteltiin superbonuksia, kuten esittelijä mainitsi. Superbonuksilla on mahdollisuus heikentää vuoden 2020 tavoitteita. Siksi me emme yleisesti ottaen tue superbonuksia, erityisesti erityisesti siksi, että tämä saattaa viivästyttää vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista. Tunnustamme myöskin sen, että eräät tarkistukset, jotka halusivat joita on esitetty, halusivat rajoittaa superbonuksia ja ne voisivat tukea teollisuutta uhkaamatta tavoitteitamme. Tähän testisykliin liittyen komissio on halunnut testimenetelmät uudelleen arvioida ja tämä uusi VLTPn testimenetelmä on tulossa vuonna 2014. Se tulee olemaan tarkempi, se tulee olemaan tärkeää kuluttajille – Uskomme, ettei tämän uuden testimenetelmän käyttöönottoa kannata jarruttaa. 2017 on realistinen päivämäärä ja meidän tulisi se sallia. Komissio haluaa myöskin taata sen, että että siirtymä nykyisestä testisyklimenettelystä äh, VLTP ei ähm, toisi taakkaa. Tämä on selvää esityksessä ja se on selvää myöskin auton valmistajille. Haluaisin lyhyesti tähän puuttua tähän vuoden 2020 jälkeiseen arviointiin. Testisyklin täysi käyttöönotto liittyy vuoden 2020 jälkeiseen aikaan komissio haluaa tukea suunnitteluvarmuutta ja meidän täytyy muistaa, että 2020 tavoitteet asetettiin 12 vuotta etukäteen. Vuosi 2017 tarkoittaisi sitä, että lainsäädäntö saataisiin hyväksyttyä vasta vuonna 19 ja tämä antaisi hyvin vähän teollisuudelle aikaa ottaa säädökset käyttöön ennen vuotta 2020. Tämän vuoksi me tuemme siis vuotta 2014. Sitten eko-innovoinnit. Komissio on avoin arvioinnille. Me olemme yhteyksissä sidosryhmiin näissä asioissa ja odotamme tyydyttävää ratkaisua. Kiitoksia. Kiitos. Sitten valmistelija, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin toteaisin, että on hyvä saada näitä kommentteja. Kirjasin tänne ylös esimerkiksi sen, että yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että tähän 2020 tavoitteeseen ei pitäisi enää palata, sitä ei pitäisi rukata. Eli tämä on hyvä pohja edetä. Teollisuus tarvitsee varmuutta ja oikeastaan minä nyt vain peräkuluttaisin sitä, että pitäydytään tässä 2020 tavoitteeseen kirjaimessa ja hengessä. Tämä pitäisi näkyä myös tarkistuksissa. Ennen kaikkea kuulin rakentavia kommentteja herra Tosenovskilta ajatellen tätä laajaa keskustelua superbonuksista, joustavuudesta ja niin edelleen. Totesitte kai, että pitäisi pitää komission esitykseen. Niin, minä mietinkin tätä. Ehkä se olisi hyvä pohja edetä jos ei yksimielisyyttä ole tarkistusten tueksi, niin voitaisiin vain hyväksyä sitten komission ehdotus. 2025 tavoitteesta olen sitä mieltä, että jälleen kerran olemme samaa mieltä, että pitäisi olla tiettyä varmuutta. Nimenomaan minä haluaisin ottaa jotain sellaista esille, että saataisiin vahva viesti teollisuudelle, että Tämän ei sitten ensi vuonna tule yllätyksenä, kun komissio jotain esittää ehkä vielä vaativampia tavoitteita, mitä nyt on. Ehkä voisimme tätä työstää, jotain sanamuotoilua niin, että huomioimme sen, että jos jotain nyt sanotaan, niin se on poliittista osviittaa, puhutaan vain seuraavasta vuodesta ja tarvitaan vaikutusten arviointia, tarkkaa erittelyä myös komission puolelta. Haluaisin kiittää varjovalmistelijoita. Meillä on yksi tapaaminen ollutkin, se oli erittäin hyödyllinen. Teknisiä tapaamisia on ollut myös, myös joustavasta mandaarista puheen ollen. Myös sinne kutsuttiin sellaisia teollisuuden edustajia, joilla on tätä hallussa, eli Kaliforniasta juuri. Jatkamme työtä kollegojen kanssa, että 19. maaliskuuta voidaan toimita äänestys. Ehkäpä puheenjohtaja sen muuten vielä vahvistaa. Hyvä, kiitoksia. Eli äänestys on todellakin 19. maaliskuuta tulossa meidän valiokunnassa. Sitten viimeinen kohta aamupäivän kokouksessamme uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevat keinot. Piper ei ole läsnä. Langen korvaa hänet. Olkaa hyvä viisi minuuttia. Ja, vielen Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Kollega Piper pyysi minua tekemään hänen alestuksensa täällä. Olen, teen sen mielelläni, sillä minäkin olin Itressä esittelijänä vuosi, kaksi vuotta sitten tässä asiassa, ja joten tunnen ongelmat kyllä hyvin. Siinä mielessä komission ehdotus tämän 140 gramman tavoitteen pitämisessä vuoden 2022 hyvä, mutta sen keinot pitää myös tarkistaa. FIBA tukee siis tätä ehdotusta ja on sitä mieltä, että poikkeuksia pitäisi olla vähemmän testisyklissä. Sitten nämä bonukset, niiden suhteen komission ehdotusta voitaisiin tukea. Ne 54 tarkistusta on annettu. Suurin osa on kollega Van Bremtiltä ja Vihreiltä. Tarkistukset näyttävät valitettavasti, kuten viime vuosina, ja Hallin mietinnön suhteen näyttävät siis, että ei ole otettu mukaan Itren edellisiä ehdotuksia. Eli vaaditaan sitä, että 140 gramman tavoitetta alennettaisiin 128 tai 110 grammaan. Sille ei ole perusteita. Miksi meidän pitäisi vaihtaa näitä tavoitteita, jotka on kaksi, viik- kaksi vuotta sitten vasta päätetty? Kollega Bieber vastustaa siis näitä tarkistuksia. Lisäksi vuoden 2020 vuoden 2025 tavoitteet noin 110 grammaa, se ei ole järkevää, sillä tässä on kyse PK-yritysten toiminnasta koko Euroopassa, joten ja jos alennamme näitä rajoja, niin emme siis luo tässä riskejä pelkästään valmistajille, vaan myös kuluttajille. Eli tässä luotaisiin vain perusteettomia uusia rajoitteita, ja tämä ei mielestäni ole ollenkaan järkevää herra Piiperin eikä minunkaan mielestäni. Vaikutusten arviointia ei ole tehty esimerkiksi Greenpeacein ehdotuksessa. Sitten pakollisuus ja tavoitteiden ähm, heikentäminen tai niiden poikkeuksen tekeminen, äh, niistä voidaan keskustella – ja sitten superbonukset ovat tärkeä kannustin valmistajalle ja niitä ei pitäisi poistaa. ST-ryhmä tai sen varjoesittelijä haluaisi luoda superbonuksille pakollisuuden. Eli tässä ö, otettaisiin käyttöön seuraamuksia, mutta tämä ei ole hyväksyttävissä minun tai herra Piperin kannalta. Eli pitäisi luoda kannustimia, eikä sitten vaan rangaista, jos tavoitteita ei saavuteta. Ei tämä kyllä vastaa todellisuutta ja se, se lisäksi vaikeuttaisi EUn teollisuuden ja esimerkiksi keskisuurten yritysten tilannetta. Liikennevaliokunnassa on käyty keskustelua, eikä se mielestäni liity tähän minä voin henkilökohtaisesti kyllä hyväksyä sen, että pienille hyötyajoneuvoille otettaisiin siirtymäajassa tiettyjä velvollisuuksia, mutta tämä ei kyllä kuulu hiilidioksidilainsäädännön puitteisiin. Eli tässä pitäisi kyllä toimia varovaisesti ja haluaisin haluaisin herra Piperinkin nimessä pyytää, että enemmistö kannattaisi tässä järkevää säännöstelyä. Kiitos. Ja sitten varjovalmistelijat Van Bremt ensimmäisenä. Kaksi minuuttia. Olemme jo tässä myöhässä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti, sillä kuulin jo monia argumentteja auto mietintöön liittyen. Tämä, tässähän myöskin puhutaan superbonuksista ja testisyklistä ja siitä, onko meillä rajana 2020 vai 2025. Mielestäni meidän pitäisi saattaa nämä kaksi asiaa samoille linjoille. Meillä on ollut kokouksia autoalan liittyen. Esittelijä on ryhtynyt aloitteeseen. Mielestäni on hienoa käydä keskustelua Jotkut ovat sitä mieltä, että esittelijän tarkistukset eivät ole hyviä, mutta me olemme täällä tänään, jotta voisimme nähdä, kuinka voimme itsellemme asettamat tavoitteet saavuttaa. Superbonukset, no, eihän tämän pidä olla mikään kiveen kaiverettu asia monilta ryhmiltä on tullut erilaisia ehdotuksia ja meidän pitäisi tarkastella, voisimmeko luoda jonkinlaisen rinnakkaisjärjestelmän autoille, vanhemmille autoille. Me haluamme tässä innovointia tukea. Me emme halua uhata vuoden 2020 tavoitteita, sillä muutoin emme ole politiikan laatioina täyttäneet tehtäväämme. Meidän tulee asettaa kunnianhimoisia hiilidioksidipäästötavoitteita, mutta me emme voi tehdä tätä, jos luomme valtavia porsaan reikiä teollisuudelle. Uskon, ettei kukaan ole superbonusten asiantuntija täällä meidän pitäisi käydä siitä hyödyllistä keskustelua. Tämä olisi hyvä lähtökohta. Luonnollisesti henkilöauto ja tämän hyötyajoneuvo mietintöjen välillä on eroa. Ja meidän täytyy varmistaa se, että voimme saada aikaan tässä asiassa edistystä aivan kuten henkilöautojenkin kohdalla. tähän eh, todellakin eh, liittyvät myöskin nopeusrajoitukset ja hiilidioksidin päästöjen leikkaaminen. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä. Stellungnahme. Kerama. Me olemme tehneet tarkistuksia herra Piiperin Piperin esitykseen olemme samaa mieltä suurin osin hänen näkökulmansa suhteen. Pienessä hyötyajoneuvoissa pitäisi ennen kaikkea keskustella näistä 2020 tavoitteista. 147 grammaa noin 22 vuotta sitten meillä oli kovat neuvottelut eri instituutioiden kanssa kolmen instituution kesken ja tämä tavoite oli tärkeä kompromissi. Sitä ei pitäisi nyt muuttaa. Hyötyajoneuvoissa puhutaan yli seitsemän vuoden suunnitteluajoista, joten suunnitteluvarmuutta pitäisi antaa valmistajalle. Olen itse Piperin kanssa samaa mieltä siitä, että superbonukset ovat henkilöautojen niin samalla, samalla tavalla myös hyötyajoneuvojen kuin henkilöautojenkin suhteen hyödyllisiä. Ehkä juuri hyötyajoneuvoille olisi markkinoita olemassa sähkömoottorien kehittämiselle hyötyohjelmillahan esimerkiksi ajetaan lyhyempiä välimatkoja ja patte, näiden latureiden lataaminen juuri tällaisissa ajoneuvoissa olisi helpompaa. Argumentti vuoden 2025 tavoitteiden määrittelemisessä on aivan sama kuin henkil- henkilöajoneuvojen äm, suhteen, nimittäin Nimittäin juuri tälläkin alalla rakennetaan koreja ja runkoja eri, joita käytetään eri malleissa ja ei pitäisi nyt tällä hetkellä jo alkaa määritellä tavoitteita vuoden 2025. Testisykleistä puhutaan ennen kaikkea. Testisykli on tässä tietysti epätyydyttävä, sillä se ei ole toteutuskelpoinen. Mutta mikä testisykli sitten onkin, niin CO2-hiilidioksidin mittaamiseen pitää saada standardeja. Testisykli pitää olla olemassa ja sen pitää perustua, se perustua äm, siihen, että CO2-arvot mitataan ensiksi. Eli testisyklin sinällään ei ole tässä ongelma, vaan meidän pitää siis ottaa tässä, antaa itsellemme aikaa ja testisykli pitää kehitellä rauhassa. Mm. Olen tyytyväinen herra Piperin ehdotukseen ja pyydän kaikkia tukemaan tätä mietintöä. Kiitos. Grazie. Kiitos, edustaja Kramer. Tomaszewski. Předsedkyně, já eh, také Kiitos, puheenjohtaja. Ja minäkin kuulun siihen joukkoon, joka on varjoesittelijöissä. Minäkin haluaisin tukea Piperin koska se on tasapainoinen. Olen myös samaa mieltä siitä, että kun keskustellaan superbonuksista, niin äh, ajatuksena pitäisi olla nimenomaan innovoinnin tukeminen. Superbonukset ehkä ovat hiukan erilaisia, kun on puhe hyötyajoneuvoista. Niissä täytyy miettiä myös pk-yritysten tukemista. Siinä tarvitaan tietyn tyyppisiä innovaatioita nimenomaan sitä tarkoitusta varten. Siksi päästötavoitteiden on päästy näihin lukuihin pitkän keskustelun jälkeen, ja minun mielestäni ei ole mitään syytä enää ruveta niitä muuttamaan. Olen tapannut myös herra Piperin, tuen hänen työtään, kuten hänen lausuntoankin arvostan kovasti hänen tekemään työtä tämän parissa, koska me tiedämme varsin hyvin, mitä seurauksia kaikilla tällä on, mitä me täällä päätämme. Tässä aina puhutaan pk-yritysten auttamisesta, mutta tässä ihan käytännön keino myös toteuttaa tässä vakavassa taloudellisessa tilanteessa. Kiitos. Vidal Quadras. uh, äh, Mr. Chair, uh, this, this regulation... Puheenjohtaja, Tämä astus todellakin tulee olemaan tärkeä askel tiellä ähm, hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi hyötyajoneuvojen osalta äh, komission vahvistus vuoden 2000 20 tavoitteella 40 grammaa kilometri. Tämä on hyvin äh, toteutettavissa oleva tavoite. Meidän täytyy nyt tukea teollisuutta, jotta se voisi tehdä tarvittavat muutokset. Minä olen samaa mieltä ähm, herra Piperin kanssa nämä pitkän aikavälin äh, tavoitteet 2020, jotka on vuonna 2011 asettu, ovat jo kunnianhimoisia. Ja ennen kuin me luomme tavoitteita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, meidän tulisi odottaa, kuten aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin, odottaa testimenettelyä, joka ottaa huomioon kevyyden hyötyajoneuvojen harmonisoidun kansainvälisen testimenettelyn. Ja sitten, samoin kuin sanoin henkilöautojen kohdalla, komission olisi nyt hetki tarkastella mahdollisuutta siirtyä tästä lähestymistavasta elinkaariajattelun mukaiseen. Kiitos edustaja Vidal Quadras. Komissio, onkohan teillä jotain vielä sanottavaranne? Olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin, ja jos henkilöautojen osalta esitin jotain jo, ja se pitää paikkansa myös tässä superbonuksista ja sitten tavoitteiden osaltakin, kuten tästä mutta lisäisin kuitenkin nopeusrajoituksiin jotain, koska se mainittiin myös tässä keskustelussa. Nopeusrajoitukset mainitaan valkoisessa kirjassa liikenteen liittyen myös siis näissä hyötyajoneuvoissa. Se on tavallaan yksi näistä välineistä, jota komissio tykönään miettii, että tämä koskisi myös pakettiautoja. Kyllä tässä on yhteys päästöjen ja nopeuden välillä toki. Eli tämä vastauksena varjoesittelijä, valmistelijalle. Grazie. Kiitos. Ja edustaja Langen. Im Namen des Kollegen Niin haluaisin herra Piperin nimissä sanoa, että hän haluaa myös varjoesittelijöiden kanssa tehdä hyvää yhteistyötä. Hän varmasti sopii kokouksesta ähm, ennen kuin asiasta äänestetään, mitä tulee tavoitteisiin, niin mielenkään mielestäni ei pitäisi ottaa mitään uusia vuoden 2025 tavoitteita käyttöön. Eli pitäisi pysytellä tässä 147 gramman tavoitteessa, kuten komissiokin on ehdottanut. Jopa nämä 147 grammaa vastaavat täysin sitä tavoitetta, joka USAssa on normaaleille henkilöautoille vuonna 2025. Eli siis jopa hyötyajoneuvoiden tavoitteemme on USAn henkilöautojen tavoitteen vuoden 2025 mukainen. Eli nyt pitäisi siis pitäisi siis tukea tässä keskisuuria yrityksiä, eikä tämä ole pelkästään teollisuuspoliittinen keskustelu. Kiitos. Edustaja Lankin, eli 19. maaliskuuta toimitaan äänestys. Ja täällä jatkamme kello 15. Hyvää ruokahalua.